okay, everybody could... No niin, kaikki. Voisimmeko rauhoittua ja puhdistaa lattia? No, it's all right. I can shout. Ei, minä voin huutaakin, jos haluatte. Voisitteko rauhoittua? Että voisimme aloitella. Emme voi aloittaa kuulemista, jos näin paljon kameroita on edessä. Okay, can, can members get your... No niin, jäsenet, voisitteko istuutua pikaisesti, koska me olemme jo 10-15 minuut, minuuttia myöhässä. Kerron jo etukäteen, että siksi aionkin mennä 10-15 minuuttia yli ajan. En Ekonilta kanssa viedä siis aikaa. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan herra Almunian Totta kai hän on meidän vanha tuttumme. Muistan, että sitten, että komission jäsenirokas on jo antanut vastauksia kyselykaavakkeeseen, ja ne on jaettu jäsenille kaikilla kielillä. Arviointikriteerit tulevat käsittelyyn hänen yleisen pätevyytensä, Euroopan sitoutumisensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa ansiosta ja sit myös miten taito vähän on viestimään. Pyytäisin, että olisitte hiljaa, koska kaikki ei ole kuulleet tätä vielä. Me jatkamme tavalliseen malliin, kuten valiokunnissa aina, nimittäin, että komission jäsen alustaa 10 minuuttia, mutta ei sen enempää. Alustuksen jälkeen meillä on kysymyksiä jäseniltä yksi kultakin poliittiselta ryhmältä ensin vuoron perään. Kun ensimmäinen kierros on käyty, Ekon valiokunnan osalta sen jälkeen tulee vielä kaksi kysymystä liikennevaliokunnan jäseniltä. Ne tulevat siinä vaiheessa sitten niin, että saavat makua alustuksesta, mutta eivät joudu kolme tuntia istumaan kuitenkaan loppuun asti. Sen jälkeen tulevat kysymykset Ekon valiokunnan jäseniltä. Muistuttaisin kaikille aikarajoista kysymyksiä varten. Yksi minuutti kysymyksiin, kaksi minuuttia komission jäsenelle vastausta varten. Useita kysymyksiä ei sallita. Lisäkysymyksen yksi minuutti. Sen pitäisi liittyä samaan aiheeseen, eikä ottaa esille mitään uutta komission jäsen ehdokkaalla on vain yhden minuutin vastausoikeus. Eikä ole reilua, että uuteen kysymykseen olisi vain yksi minuutti aikaa. Minä pidän oikeuden myös kieltää ja evätä kysymysten esittämisen. Älkää puhukko liian nopeastikaan. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenedokkaalle, muutama kommentti puheenjohtajan ominaisuudessa. Ensinnäkin herra Almunia Ekonvaliokunta arvostaa halukkuuttanne, jota olette osoittanut kirjallisessa vastauksenne olla avoin ja yhteistyökykyinen valiokunnan kanssa. Me haluaisimme tähdentää, että on tärkeää tiedottaa meitä ja kertoa meille myös lainsäädäntöaloitteista tietoja muistakin aloitteista jo varhaisessa vaiheessa, ehkä luonnosvaiheessakin. Näin saamme aikaa tulokselliselle päätöksenteolle. Tämän pitäisi kattaa myös ne asiat, joita me peräkuulutamme, mutta ehkä myös sellaisia, joista te tiedätte, me emme tiedä, olisi mukava, jos vapaaehtoisitte niitä meille toimittaisi. Me arvostamme teidän sitoutumistamme näiltä osin. Kuten tietänette, rahoituskriisin aikana kolme vastaavaa komission jäsentä ovat joutuneet tekemään läheistä yhteistyötä, ja se yhteistyö varmasti jatkuukin. Ekonilla on oma vastuunsa kaikissa näissä kysymyksissä. Me haluammekin osallistua tähän politiikan yhdistämiseen. Me olemme kiitollisia teidän sitoutumisestanne siihen, että komissiokin tulee mukaan tähän tehtäväpiiriin mukaan. Vastauksessa olette todennut myös, että komission institutionaalinen rakenne ja päätöksenteko on vahva kilpailuasioissa. Siellä on myös takuut tehokkuudelle, oikeudenmukaisuudelle ja asianmukaiselle käsittelylle. Kuitenkin järjestelmä on vaikea seurata ja voi olla, että vaikea myös osoittaa, että takuut tulevat käyttöön riittävän varhaisessa vaiheessa. Jäsenet ovat huomanneet tämän, kun he ovat pyrkineet selvittämään asioita perin pohjien. Siksi pyytäisin, että tunnustatte tämän ongelmaksi parlamentin jäsenille jotta voisimme valvontaa harjoittaa, varsinkin kun tarvitaan enemmänkin pelkästään julkilausumia prosessista. Ehkäpä kun lopuksi vielä puhutte, voitte kertoa vastauksistanne näihin kysymyksiin. No niin, pitemmittä puheitta. Luovutaan puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia rova puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Viitisen vuotta sitten, lokakuussa 2004, ensimmäistä kertaa olin tämän samaisen valiokunnan edessä samankaltaisessa tapahtumassa kuin tänään. Ja tuolloin jo kerroin, miten vakuuttunut eurooppalainen olen ja miten iloinen olen siitä, että voin jatkaa komission jäsenenä. Ö, olinhan aloittanut muutamia kuukausia aikaisemmin komissiossa tänne palatessani nyt komission jäsen ehdokkaana no seison sataprosenttisesti sen takana, mitä tuolloin sanoin. Tämä lähestulkoon kuusivuotinen komission jäsenkausi on ollut minulle erittäin tyydyttävä ja olen voinut antaa, antaa oman panokseni uude, uuteen Euroopan rakentamisen vaiheeseen, joka alkaa nyt Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä. Lopullisena tavoitteena tässä Euroopan hankkeessa on rauha ja mantereen vakaus, vapauden ja demokratian vakauttuminen äh, kaikissa jäsenvaltioissa ja sosiaalisen markkinatalouden vahvistaminen, jolla voidaan samalla ö, äh, vakauttaa mahdollisimman korkea tehokkuuden ja tasapuolisen tasoa. Komission jäsenenä olen edelleen ajatuksen takana ja haluan olla Euroopan 500 miljoonan kansalaisen toiveiden takana. Vuosien 2004 ja tämän päivän välillä olen yrittänyt toimia johdonmukaisesti ihanteideni puolesta ja samoin komission ja jokaisen sen jäsenten vastuun mukaisesti. Olen täällä valiokunnassa samoin kuin Euroopan parlamentin täysistunnossa käynyt erittäin hedelmällistä ja rakentavaa keskustelua teidän kanssanne. Tulen jatkamaan tällä samalla linjalla ja olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö komission ja parlamentin, parlamentin ja komission välillä on välttämätön asia, jotta unioni voi kehittää kaikkea kapasiteettiansa ja potentiaaliansa. Kriisin takia mon, miljoonat ihmiset jäävät ilman työpaikkaa. Monet heistä ovat nuoria ja he, tällä kriisillä on suuria vaikutuksia. Mutta vielä lisäisin tähän saman tien, että kiitos Euroopan unionin ja toimielinten ö, mahdollisuuksien sopimusten myötä me voimme jokainen tarjota vastauksia näihin haasteisiin ja tähän kriisiin. Tämän vuoksi yksi strategia tässä koordinoidussa toiminnassa on se, että voidaan lähentää Euroopan yhdentymishanketta kansalaisiin. Siinä määrin kuin kriisi johtaa maailmanhallinnon uuteen arviointiin, me voimme vahvistaa Euroopan unionin ulkoisen politiikan ulottuvuutta. Tämän vuoksi Euroopan komission jäsenet, samoin kuin parlamentin jäsenet ja samoin myös neuvoston jäsenillä, meillä kaikilla on tulevina vuosina valtaisa vastuu. Olen tietoinen tästä ja kannan suurella uudistuvalla energialla tämän vastuun, myös optimistisena, koska Euroopan unionilla on tarvittavat välineet, jotta se voi menestyksekkäästi vastata näihin haasteisiin. Kiitos muun muassa, mutta ennen kaikkea yhteisön metodin, joka on osoittanut oman arvonsa vuosien aikana ja joka tulee vahvistumaan uuden sopimuksen myötä uudessa, uuden salkkuni myötä kilpailukomissaarina minun prioriteettini tulee olemaan sama kuin ennenkin. Eli meidän täytyy päästä kriisistä ja Euroopan täytyy päästä siitä vahvempana niin, että se voi toimia tasavertaisesti, se voi tuoda kestävää kehitystä ja luoda enemmän ja parempia työpaikkoja. Tämän vuoksi kilpailupolitiikka yhdessä sisämarkkinoiden ja euron kanssa on avainasemassa. Mitä tulee kilpailupolitiikkaan, se on äärimmäisen välttämätön väline, jotta Eurooppa saa sellaiset välineet, joilla se voi tehokkaasti kilpailla kansainvälisellä näyttämöllä. Me tiedämme kokemusten pohjalta, millaisia esteitä tässä on edessä. Yrityksillä on paremmat menestysmahdollisuudet jos voidaan innovoida ja luoda sisämarkkinoilla työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sisämarkkinoilla myös sitä, että tarvitaan enemmän osaamista. Tämä tuo enemmän kilpailua ja markkinat toimivat paremmin, mutta kansalaisten näkökulmasta kans, kansalaiset ovat myös kuluttajia. Kilpailun lisääntyminen tarkoittaa myös sitä, että on enemmän valinnanvaraa palvelujen ja tuotteiden osalta. Hinnat ovat alhaisempia ja tämähän on osoitettu jo moneen otteeseen. Tästä näkymästä katsottuna haluaisin ö, vakuuttaa teille, että olen erittäin päättäväisesti, erittäin päättäväisesti aion ö, valvoa sitä, että kilpailusäännöt pannaan täytäntöön ja että tässä asianmukaisesti ö, otetaan huomioon niin kansalaisten kuin taloudenkin yleinen etu. Kilpailun täytyy olla reilua ja se on sitä, jos se on tiukkaa ja puolueetonta. Se ei saa perustua mihinkään erityisintresseihin eikä tässä voi hyväksyä minkäänlaisia ö, palveluksia tässä täytyy taistella erilaisia yritysyhteenliittymiä kartelleja vastaan, koska tämä on vakava loukkaus kilpailupolitiikalle. Meidän täytyy myös valvoa dominoivaa asemaa väärinkäyttäviä yrityksiä. Yritysyhteenliittymien liittyvä lainsäädäntö ja sen valvonta on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan estää dominoivien, dominoivan aseman synty eurooppalaiset yritykset, niiden täytyy pystyä saavuttamaan riittävän suuri koko ilman, että tässä markkinat häiriintyvät. Nykyinen lainsäädäntökehitys antaa selvyyttä, varmuutta ja ennakoitavuutta. Ja nämä ovat kaikki välttämättömiä seikkoja, jotta voidaan taistella kilpailua estäviä sopimuksia vastaan. Tietysti parannuksiakin voidaan vielä tehdä. Aina lähitulevaisuudessa täytyy hyväksyä vertikaalien sopimusten puitteet ja tässä täytyy kaikkea sopeuttaa uusiin kaupan muotoihin esimerkiksi. Tulevina kuukausina tulemme myös tarkastelemaan autoteollisuutta ja vakuutusalaa ja tullaan esittämään niille yleisjärjestelmää, vaikka siinä on näille sektoreille omia erityissääntöjä silloin, kun niitä tarvitaan. Ja tämän vuoden loppuun mennessä haluan myös hyväksyä horisontaalisten sopimusten uudelleen tarkastelun. Tiedätte loistavasti, että eh, meillä on Euroopan parlamentin ja komission toteuttama eh, tutkielma eh, siitä, millä tavalla voidaan saada oikeutta kuluttajille silloin, kun kilpailusääntöjä on loukattu. Tutkin erilaisia mahdollisuuksia tämän kollektiivisen kompensaation aikaansaamiseksi ja tässä tarkastellaan tilannetta myös muissa maailman osissa. Ja äh, haluan nyt hyödyntää tilaisuutta sanoakseni, että otamme tietysti parlamentin näkemykset huomioon ennen kuin tehdään mitään päätöksiä ja tehdään. Äh, parlamentti otetaan yhteispäätösmenettelyn puitteissa täysin tässä mukaan keskusteluun. Ja valtion tukien osalta kaikista tärkein kiireellisin kysymys on luonnollisestikin talouskriisi ja sen hoito. Jäsenvaltioilla on aivan valtaisia taloudellisia vastuita nyt pankkisektorin takia. Komissio on hyväksynyt sääntöjä, jotka helpottavat rahoituksen saantia kriisin aikana, samalla kun on haluttu suojella sisämarkkinoita kilpailun vääristymiltä. Nyt pankkeja uudelleen järjestellään ja niiden täytyy pystyä keski- ja pitkällä aikavälillä saamaan takaisin elinkelpoisuutensa. Meidän täytyy jo nyt valmistella strategia, jonka kautta voidaan päästä eroon näistä tällä hetkellä jaettavista valtion tuista ottamalla huomioon talousolosuhteet ja vielä voimassa olevat riskit talous- ja rahoitusmarkkinoilla. Reaalitalouteen on sovellettu ehdotettu väliaikaista valtion tukijärjestelmää ja tällä on haluttu helpottaa esimerkiksi luotonsaantia. Taloudellisen analyysin pohjalta komission täytyy nyt päättää, mikä on oikea hetki palata kriisiä edeltävään tilanteeseen. Ja periaatteena on se, että jos talouden odotukset eivät muuta, muutu, niin tuo hyvä hetki tulee olemaan tämän vuoden lopussa. Haluan tarkastella tämän mandaattinin aikana, millä tavalla voidaan modernisoida valtion tukien valvontamenetelmiä. Viime vuosien aikana on hyväksytty tiettyjä direktiivejä koulutuksesta, työllisyydestä, tutkimuksesta, ja niin edelleen, muista horisontaalisista seikoista. Ja niitä täytyy nyt tarkastella, miten ne toimivat, miten niitä voidaan parantaa. Yleisemmällä tasolla kilpailupolitiikka tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa tulevassa Eurooppa 2020 strategiassa, joka korvaa Lissabonin strategian niin, että voidaan luoda välineet ja menetelmät sille, että e, meillä on dynaamisempi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempi talous. Tämä dynaaminen, tässä dynaamisen talouden peräänkuuluttamisessa kilpailupolitiikalla on erittäin tärkeä roolinsa. Kilpailupolitiikka täytyy antaa takuuta myös laadukkaiden yleisyödyllisten palvelujen saamisesta. Nämä ovat palveluja, jotka ovat erittäin tähdellisiä kansalaisten hyvinvoinnin takia, ja ne takaavat myös alueellisen yhteenkuuluvuuden. Meillä on lainsäädäntöä, joka tarjoaa mahdollisuuden. Niin, voiko jatkaa vielä puheenjohtaja? No, sitten myöhemmin kerron teille, mitä muuta tässä puheessa on olikaan. Kiitoksia kovasti. Meidän täytyy nyt käyttää hyvin varovaisesti aikaa. Ehkä joku varmasti kysyisi seuraavasta kappaleesta kysymyksen kuitenkin. No niin, nyt seuraavasti valiokunnan edustajien kysymykset eri poliittisista ryhmistä. Ensimmäisenä herra Kozes. Jean-Paul. Monsieur le commissaire désigné. Herra komission ensinnäkin haluaisin toivottaa teille, no en toivota tervetulleeksi tänne, koska totesitte, olette olleet täällä aika monen, monen otteeseen viiden vuoden aikana, mutta tämä nyt on uusi komissio. Me olemme halunneet täsmällisiä sitoutuneen vastauksia eri teemoihin, joita me käsittelemme. Ja nyt te olette ehdolla kilpailuosasta vastaavaksi komission jäseneksi, vaan kuin se ei ole, kilpailu ei ole mikään tavoite, vaan keino. Taloudessa kilpailun sääntely ja kilpailupolitiikka palvelkoot kasvua, tehokkuutta ja kilpailukykyä yrityksissämme. Meidän täytyy välttää hallintotaakkaa tai rahoitustaakkaa, joka ei ole perusteltua ajatellen eurooppalaista yleistä etua tai kuluttajien etuja. Siksi haluaisin esittää teille kahdesta asiasta kysymyksen. Niistä käydään täällä keskustelua. Ensinnäkin ryhmäkanteet ja kilpailusääntöjen rikkomusten sakkoot. Tässä täytyy tänä vuonna tehdä tarkistuksia. haluatteko parlamentti tähän mukaan, vaikka vaaditakaan sitten, oletteko halunnut hyväksymään määräyksiä, jos otetaan huomioon myös tämä erityinen tilanne PK-yrityksissä? Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia kovasti herra Kozes. Kiitos kysymyksistä. No, olen samaa mieltä siitä, että kilpailupolitiikka ei ole mikään itse tarkoitus sinällään, vaan välttämätön väline tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten kysymyksiin mennäkseni, mitä tulee ryhmäkanteeseen mielestäni, se on todellinen ongelma, johon on puututtava. Meidän täytyy löytää jotenkin keinot korvata niille uhreille, jotka kärsivät kilpailusääntöjen huonosta toiminnasta. Ei tämä ole ainoa tapaus. Kuluttajasuojan parissa on muitakin välineitä, ryhmäkanteita ajatellen, jotta voidaan korvauksia tarjota kuluttajille, mutta tärkeää tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin selvittää, miten paremmin voidaan yhteensovittaa eri menettelyt eri ryhmäkanteissa kilpailuasioissa ja sitten ryhmäkanteet muissa asioissa. Sitten tulee menettelytavoissa sekaannusta. Toiseksi meidän täytyy pyrkiä välttämään väärinkäytökset, joita tiedämme olevan muissa maissa. Niin kutsutut class, class action äh, ongelmat. Se täytyy välttää hinta mihin hyvänsä. Meidän täytyy myös harjoittaa pohdiskelua, jota jo harjoitetaankin täällä ja komissiossa, mutta sitä täytyy seuraavana kuukausina jatkaa. Haluaisin sanoa, että minä osallistun parlamentin aktiiviseen mukana olon, kuten totesin aluksikin jo. Minä haluan tähän myös yhteispäätösmenettelyyn, jotta voidaan käydä näin tärkeästä aiheesta keskustelua. Niin oli toinen kysymys sakoista. Sakot ovat pelotekeino niitä varten, jotka pyrkivät haittaamaan kilpailua. Se on peloite, joka on oltava sopivalla tasolla. Jos se ei ole sopivalla tasolla, yritykset voivat jopa ryhtyä toimiin kilpailua vastaan. Niiden analyysien pohjalta, jotka minä tunnen, niin mitä 2006 hyväksyttiin suuntaviivaksi komissiossa, niin on oltava riittävä taso yleisesti ottaen, että voidaan pelottelu harjoittaa. Madame la présidente, Rouva puheenjohtaja, uudistan tämän kysymyksen niin, että hän saa aikaa. Meillä on tässä etelän porukka ja pohjoisen politiikka. Minä olen etelän väkeä, eli puh- puheliaampi, kuten komission jäsenkin. Se herra Koses. Niin totesin sakoista, että on, minun käsitykseni mukaan tarvitaan johdonmukainen taso johdonmukainen pelottelun kannalta. Se täytyy ottaa tähän sakkopolitiikkaan mukaan. Pitää paikkansa, että on esitetty kritiikkiä, että PK-yrityksissä tai jos on vain yksi tuote liikevaihdossa olemassa jossakin yrityksessä, niin sakkojen vaikutus on suurempi kuin yrityksille, jotka liittyvät yhtymään tai on monipuolisempi tuotevalikoima sitä täytyy jatkossakin eritellä, mutta sen verran voin sanoa, että kun ajatellaan kuinka paljon sakkoja on komissiossa hyväksytty sitten 2006 suuntaviivojen hyväksymisen, niitä on noin 50 ollut sitten tuon vuoden, mutta vain kolme. Kolmessa tapauksessa sakkojen taso oli 10 prosenttia, joka on asetuksessa enimmäismääräksi asetettu, siis liikevaihdosta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavaksi SD-ryhmä herra Sanchez Preselo. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen ehdokkaan ja toivottaa hänelle uutta vuotta. On aivan ilmiselvää, että komission jäsen ei täällä valiokunnassa tarvitse mitään käyntikorttia. Hän on viimeisten viiden vuoden aikana osoittanut pätevyyttä ja vuoropuhelun halua, yhteistyökykyä valiokuntamme kanssa entisissä tehtävissänsä. Nyt hänellä on uusi salkku kilpailukomissaarina ja varapuheenjohtajana näin kriisin aikoina ja aikoina, jolloin kilpailu toteutuu aina vain moninaisemmassa globalisaation, globalisaation näyttämöllä. Euroopan unionin yhdentymisprosessi perustuu yritysten väliseen kilpailuun ja kansalaisten väliseen solidaarisuuteen. Ja tässä täytyy pikemminkin kuin olla säänneltyä kilpailua, täytyy luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet kaikille. Minä todella olen iloinen Eurooppa-henkisestä toimistanne kansalaisten hyväksi. Mitä tulee tähän kilpailupolitiikan tärkeään pilariin? Haluaisin esittää teille kysymyksen. Horisontaalinen lähestymistapa Millä tavalla te aiotte varmistaa sen, että tämä horisontaalinen lähestymistapa kilpailupolitiikassa todella tulee pätemään? Kiitoksia myös alustavista kommenteista. Ennen kaikkea komissiossa, kuten totesin alussakin, minun asenteeni on yhteistyön asennoitumista, käydä vuoropuhelua ja vaihtaa mielipiteitä tässäkin valiokunnassa. Jos tätä vielä voidaan parantaa tässä komissiossa, hyvä niin. Olen samaa mieltä tämän määritelmän kanssa, jonka Jacques Dollar totesi, mikä on kilpailun rooli suhteessa yhteistyöhön ja yhteisvastuun tunteeseen. Jos ajatellaan ryhmäkanteita ja korvauksia niiden pohjalta, niin kuten totesin herra Kosesille, Meillä on korvaukset seurauksena siitä, että on ollut puutteita, on tehty virheitä yrityksessä, joita ei ole kilpailusääntöjä noudatettu, mutta on muita menettelytapojakin. Esimerkiksi kuluttajille voidaan myös tarjota korvauksia, jos on ollut virheellisiä tuotteita tai myrkyllisiä tuotteita. Meidän täytyy yhteensovittaa nämä menettelytavat horisontaalisesti eri kysymyksissä, jos on aihetta kollektiivisiin korvauksiin ja jotka viedä oikeusistuimiin. Tarvitaan kansalliset menettelytapoja myös yhtä lailla käsittelyä varten kansallisella tasolla. Ja totta kai täytyy ottaa myös mukaan, siihen viittasinkin jo, että tarvitaan myös, mitä vain mahdollista on, mekanismia, jotta saadaan myös tuomitun ulkopuolella ratkaisuja aikaan korvauksiksi ja myös sakoiksi, että, ettei synty liikaa riitaisuutta tai riitajuttua tuomioistuimissa, kun muissa tapauksissa, muissa maissa on tapahtunut class action hankkeessa paljon virheitä. 30 seconds if you want. 30 sekuntia vielä on, jos haluatte lisäkysymyksiä, niistä ei. Kiitoksia kovasti seuraavaksi. Alderyhmän puolesta herra Gulara. Bonjour, monsieur le commissaire, désigné. Herra komission jäsen, ehdokasta oikeastaan on jäsen, olette hyvin tunnettu henkilö täällä. Teillä on hyvin tärkeä tehtäväkenttä ja se on laajentunutkin ja näin Kartteleja vastaan on pystytty taistelemaan jo edellisessä komissiossa puolustamaan kuluttajan oikeuksia ja ulkomaisia yrityksiä vastaan on nostettu kanteita. Kilpailupolitiikka on ollut suuri menestystarina. Kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa ainakin se on ollut myös kiista kapulana jopa koko Euroopan unionin hankkeessa. On sanottu, että menty liian pitkälle liberalisoinnista, että puhuitte itse myös kuluttajakansalaisesta. kansalaisesta ehkä Kansalainen ei ole pelkästään kuluttaja, ja sitä on syytä miettiä. Mitä te siis aiotte tehdä, jotta syntyy tasapaino tässä, koska alleryhmälle tämä on varsin tärkeä asia. Mitä te konkreettisesti aiotte tehdä, jotta eurooppalaiset saadaan kilpailupolitiikan taakse? Kiitoksia rouva Gular. En ole ihan varma, että Euroopan kansalaiset ovat napit vastakkain kilpailupolitiikan kanssa. Minusta ne kansalaiset ovat nyt vastakkain yritysten väärinkäytösten kanssa, kun yritykset saavat voittoa hallitsevasta asemastaan tai kartelleista. Tai jotkut kansalaiset suhtautuvat kielteisesti joihinkin julkisiin tukiin, jotka luovat kilpailun vääristymiä ja haittavat muita sektoreita, jotka eivät saa tätä tukea, eivät halua etuoikeuksia millään muotoa tuissa. He eivät halua etuoikeuksia tarjota yrityksille, jotka ovat hallitseva asemansa käyttää väärin markkinoilla. Tai jos on yrityskeskittymiä syntynyt, vaikka olisivat yleisesti ottaen kilpailupuolesta nämäkin yritykset, mitä pitäisi tehdä siitä? Minun mielestäni yhtäältä meidän täytyy noudattaa ja soveltaa perussopimuksia ja niiden pohjalta syntyneitä määräyksiä. Aivan alusta alkaen, siis Rooman sopimuksesta alkaen ja sitten muiden sopimusten myötä on saatu puitteet, joka on maailman mittakaavassa hyvä esimerkki ja sitä on sovellettava ja on selitettävä kansalaisille, mitä etuja koituu markkinoiden hyvästä toiminnasta silloin, kun markkinoiden on toimittava, mitä etuja saadaan puolestaan sääntelystä, jonka ansiosta voidaan tarjota julkisia palveluita, joita ei voida tarjota parhaimmissa olosuhteissa markkinoiden kautta. Ja tarvitaan sääntelyä tai kans- julkista puuttumista ja selittää kansalaisille, mitä hyötyä on tietynlaisesta taloudellisesta toiminnasta, kun on kyse yleisyydellisestä toiminnasta. Minä olen sitä mieltä, että selitystoiminta on erittäin tärkeää. Ei tämä ole pelkästään yksi artikla sopimuksessa, vaan se on osa kilpailupolitiikkaa. Herra komission jäsen, ehkä teillä on etu, että tulette maasta, joka sanoi kyllä sopimuksella. Minä tulen ei maasta. Minä teen esity tul... Voisit tulla Ranskaan kiertämään. Me kutsumme teidät. Minä takaan, että tässä on työsarka aika lailla, jotta voidaan välttää se, että ihmiset näkevät myös valtion tuet sellaisena, että voidaan estää työpaikkojen meneminen muualle. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota tähän. Teidän täytyy tulla paikan päälle kertomaan, niin että hallituksetkin kantaisivat vastuunsa, niin että menisi perille tämä ajatus siitä, että julkisilla varoilla sijoitetaan tulevaisuuteen. Vastauksenne alussa varmasti joku ajattelee, että nyt ollaan jo aika kaukana makrotaloudessa. Minä olen samaa mieltä siitä, että ei voida selittää kilpailupolitiikan etuja riittävästi pelkästään lukemalla sopimuksen artikloja. Tämä oli toinen osani vastausta. Tämä selitys, viestintä, perustelu teidän maassanne, kuten monissa muissakin. Voin ponnistella paljon selittääkseni myös budjettipolitiikkaa. Että tarvitaan tiettyä kuria. Näin olen tehnyt ja minä olen vakuuttunut aika paljon ihmisiä, jotka myös kuuntelevat, kun Ranskalaisista luin viimeaikaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa ranskalaisista on huolestunut julkisesta velasta ja sen tasosta. Olen aivan varma, että jos tehdään selvitys, tutkimus tai keskustellaan kansalaisten kanssa, selitetään, mitä etuja on siitä koitunut, että markkinat toimivat hyvin, että torjutaan tehokkaasti kartelleja ja hallitsevia asemia vastaan, koska siitä syntyy kilpailuvääristymiä ja haittaa veronmaksajille, niin kyllä he antavat tukensa. Eivät he sitä epää, vaan tukevat. Mutta täytyy myös sanoa, että me tarvitsemme julkiset palvelut ja sääntöjä, puitteita, jotta tämä markkinatalous toimii. Thank you. I'm... Kiitos, olen Paulan, että mm, tällaisen mielenkiintoisen ajatuskulun katkaisin vihreiden puolesta Lova Lamberts. Chair, uh, monsieur... Kiitoksia. Äh, Me olemme pystyneet tähän mennessä ainakin arvostamaan sitä hyvää vuoropuolta, jota olette pystynyt harjoittamaan tähän asiaan. Toivottavasti se jatkuu uusissa tehtävissännekin. tehtävissännekin. Haluaisin ottaa esille hiukkasen vaikean aiheen. Ja tähän mennessä siihen ei ole kiinnitetty huomiota kilpailuyksiköissä komissiossa. Minä puhun verokilpailusta. Sanoit, että ei se minulle kuulu, paitsi on sekin kilpailua joka saattaa olla epäreilua. Ja varsinkin se saattaa aiheuttaa markkinoilla vääristymiä, kun unionin jäsen ottaa arsenaalin veromääräyksen, joka, jotka luovat veroparatiiseja, ja näin houkuttelee yrityksiä maahansa ja riistää nämä tulot muilta mailta, niin hän osallistuu siihen, että syntyy vääristymiä markkinoilla. Siksi olisi mielenkiintoista tiedä, mikä on teidän kantanne tässä keskustelussa. Mitä aloitteita te aiotte tehdä? Lambert. Kiitos, herra Lambert. Ensinnäkin minun kantini, kantani ja nykyisen komission, tulevan komission kanta on torjua veroparatiiseja. Minä uskon, että viimeisten kahden vuoden aikana sitten huippukokouksen ja komission työn ansiosta veroparatiisien torjunta ja me olemme vahvistaneet myös toimintamme suhteessa alueihin, jotka eivät suostu yhteistyöhön. Jos ajatellaan verotietojen vaihtamista, niin meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, jonne mentiin kaksi vuotta sitten. Mitä sitten tapahtuu, jos ei Meillä ei ole verotuksessa yhteisiä lainsäädäntöpuitteita tai kilpailussa. Kussakin jäsenvaltiossa ei voida harjoittaa kilpailua käyttämällä veroetuja valikoivasti, vaan kun meillä on valtioita, niin perussopimukset sanovat ja oikeuskäytäntökin, että verotaso suverenisti määritellään olemassa olevien direktiivin pohjalta alvista ja niin edelleen. Ehkä te, ehkä me. No, minä sanon kyllä, että minä haluaisin toisenlaiset puitteet yhteistyötä varten verotuksessa. Mutta kilpailupolitiikasta vastaavana komission jäsenehdokka minun tietysti täytyy kunnioittaa perussopimuksia. No niin, selvä vastaus, mutta kuitenkin oli mielestäni tärkeää kansalaisten kannalta, kuten Silvi totesi, että jos unioni haluaa palvella kansalaisia, niin täytyy tietää, mitä se ajaa takaa myös oikeus, oikeuskäytännössä. Muuten kansalaiset saavat käsityksen, että tavallaan uudestaan vain tässä ajetaan suurempaa voittoa yrityksille, kun kuitenkin meidän pitäisi tarjota palveluita kansalaisille. Euh, on va voir, No nähtäväksi jää, mitä oikeuskäytäntö sanoo sitten. Kumpikaan meistä ei voi tuomioistuimen päätöksiä kirjoittaa. Mutta uskon voivani arvostaa monen jäsenvaltion reaktioita tähän kriisiin. Myös ajatellen verotusta. Ne ovat erilaisia ollut kuin ollut hallitseva kulttuuri ollut sitten vuoden 80-luvun yleisesti ottaen. Minä uskoisin, että uskoisin, että olen nähnyt muutoksen tapahtuneen. Ää, Kiitoksia kovasti sitten seuraavaksi ECR-ryhmä Swinburne. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa teidät ECR-nimissä tervetulleeksi ja kiitän teitä panoksestanne nykytehtävässänne. Haluaisin puhua valtiontoista ja väliaikaisista toiminnoista. Monissa maissa on annettu rahoitustukea tärkeille instituutioille ja näiden toimien kautta kilpailupääosasto on päättänyt nyt puuttua asioihin, että varmistakseen sen, että asiat toimivat kilpailusääntöjen mukaisesti ja millä tavalla voidaan varmistaa se, että yksittäisissä jäsenvaltioissa tässä julkinen kuva näistä tuista on sellainen, että tuet ovat tasapuolisia ja oikeudellisia. Millä tavalla voidaan varmistaa johdonmukaisuus vaadittujen investointien aikataulussa? Millä tavalla voidaan avoimuus varmistaa? Onko teillä tulevissa ää, nyt apua saaneiden yritysten osalta jonkinlaisia näkemyksiä niiden tulevasta roolista? The commission adopted... Kuten tiedätte, komissio hyväksyi neljä suuntaviiva-asiakirjaa, tiedonantoa siitä, millä tavalla meidän täytyy rahoitussektorin ö, valtion tukikysymyksiä käsitellä kriisin jälkeen tai sen aikana. Yksi liittyy pankkisektoriin, toinen pääomaa, pääoman lisäämiseen. Yksi oli takuista ja kaikista näistä kysymyksistä on keskusteltu, ei pelkästään komissiossa, vaan myös täällä parlamentissa. Ja olen varma, että että olette tietoisia siitä, että monet, ne monet keskustelut, joita edellisellä komission kaudella kävimme ECOFINissa jäsenvaltioiden kanssa, meillä on suuntaviivat puitteet niin, että voidaan johdonmukaisesti kohdella, käsitellä niitä kahta päätöstä, jotka on tehty ensinnäkin. Annetaanko hyväksyntä tai ei kansallisella tasolla hyväksytyille järjestelmille monissa jäsenvaltioissa, kun on haluttu tukea rahoitussektoria tai pankkijärjestelmää. Me yritämme käyttää näitä horisontaalisia suuntaviivoja niin, että eri järjestelmiä kohdellaan sama tavalla, samalla tavalla, vaikka järjestelmät eri maissa ovat erilaisia. Ja sitten toiseksikin Meillä on yksittäisiä tapauksia, esimerkiksi näitä pelastettuja pankkeja alkaen vuodesta 2007. Ja tämän jälkeen on sitten pankkeja, jotka ovat yhdestä tai toisesta sy- syystä saaneet eri jäsenvaltioissa valtion tukea. Olemme nyt tekemässä päätöksiä näiden ohjelmien seurannasta, mitä tapahtuu. Ja tätä tarkastelemme tapaustapaukselta. Joissakin tapauksissa jatketaan kansallisia järjestelmiä niiden soveltamista, koska tilanne on vielä riskiherkkä äh, rahoitusvakauden osalta. Ja toisaalta analysoidaan sitten uudelleenjärjestelyjärjestelmiä äh, niiden pankkien osalta, jotka ovat saaneet valtion tukea. Mielestäni olemme tehneet erittäin hyvää työtä ja tulemme jatkamaan tätä työtä, koska tulevina kuukausina ja vuosina täytyy tehdä paljon erilaisia päätöksiä. Samaan aikaan keskustelemme komissiossa ECOFINin kanssa ja myös parlamentin kanssa siitä, että milloin tämä poikkeuksellinen puitteisto pitäisi lopettaa. You niin Paholani, haluatko jatkaa, Kate, jatkokysymyksellä? Niin, no, jos sopii. Tiedän, että aikaisemmassa tehtävässä varmasti olette saaneet tuntumaan siitä, mitkä rahoituslaitokset ja missä maissa aiheuttavat meille huolta. Kilpailussa ehkä voisitte kertoa, miten tässä tulee toimintaa lisää. What I am concerned with. Itse olen huolissani niin aikaisemmassa tehtävässäni kuin tässäkin nyt siitä, että ensinnäkin täytyy val- välttää sitä, että rohkaistaisiin huonoja toimijoita edelleen toimimaan huonosti niin, ja, niin että ne saisivat valtion tukea. Toiseksikin täytyy pitää kiinni tasavertaista pelikentästä ja pyytää uudelleen järjestelyjä yrityksiltä niin, että näiden instituutioiden pitkän aikavälin strategiat ja bisnesmallit ovat elinkelpoisia. Ne pääsevät takaisin reaalitalouteen kiinni. Tämähän on nyt on tarkoituksena rahoitussektorilla. Ja tietenkään ei pidä kohdella huonommin niitä, jotka ovat toimineet hyvin. Ja nämä, jotka ovat pärjänneet hyvin aivan syystä, pyytävät komissiolta, että ne, jotka aikaisemmin eivät onnistuneet selviämään yksin hengissä, niin pääsisivät nyt parempaan asemaan kuin ne, jotka ovat tässä omillaan. Me teemme kaikkemme, tulemme aina tekemään kaikkemme tämän asian eteen. Tämä on hankala asia, koska esimerkiksi e- Euroopan keskuspankki, minä muistan viimeisimmän Ecofinin keskustelun tässä, tästä asiasta kerroin edeltäjäni Neli Kruusille, että ole varovainen, koska tässä rahoitusvakaus on vaarassa. Niin helppoa tämä ei ole, mutta kyllä me onnistumme. Kiitos sitten Gue, herra Klyte. Ja, dankeschön. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Almunia, minulla on pari kysymystä, jotka liittyvät pankkeihin. Minä tulen sellaisesta EUn jäsenvaltiosta, jossa yksityisillä pankeilla ähm, on osuutensa, mutta myöskin äh, julkiset pankit ähm, toimivat siellä, eli meillä on säästöpankkeja, jotka ovat yksityisellä alueella. Ja sitten myöskin komissio on puuttunut asiaan ja sanonut, että julkiset pankit äh, vääristävät kilpailua ja toisaalta äh, säästökassat ovat osoittautuneet taas ähm, melko hyvin kriisin, kriisiä sietäväksi, eli ne ovat hyvin toimivia pankkeja. Kysymykseni on, että miten te suhtaudutte näihin julkisiin pankkeihin kilpailukomissaarina? Kiitoksia. Herra Klyytte, minäkin tulen maasta, jolla on paljon kassoja, säästökassoja, paljon myös säästöjä ja myös pienempi sektori, mutta tärkeä ainakin jollakin aloilla se, Eh, osuuskuntapohjalta toimivia. Minä olen aina halunnut puolustaa sitä, että ei voida puhua hyvistä tai huonoista pankkiyksiköistä, ei juridisen aseman pohjalta, vaan sen perusteella, miten hoitavat varojaan, miten takaavat maksukykyynsä, miten antavat lainoja, missä olosuhteissa ja niin, etteivät ota riskejä, josta me joudumme sitten maksamaan omasta kukkarostamme. Ja minä jatkan näin jatkossakin nyt, kun olen kilpailusta vastaava komission jäsenehdokas. Mm, ja, y- niin, vielä lisäkysymys. Siis näiden pankkien vahvuus oli se, että ne olivat julkisen sektorin pankkeja, joilla oli tukensa veronmaksajissa ja ne ovat pystyneet toimimaan toisella lailla kuin mm, PK-yritykset viime vuosien aikana. Se suuret pankit eivät ole enää avanneet uusia tilejä pienille yrityksille, joten nämä julkisen sektorin pankit olivat riippuvaisia PK-yrityksistä. Eli minä tulkitsen asian niin, voitte sanoa, että olenko oikeassa vai ei, että kun meillä on näitä julkisen sektorin pankkeja, että te jatkossakin tulette niitä tukemaan. Lo que, eh, forma parte de mi respons- Vastuu alueeseeni kuuluu se, että pidetään kiinni kilpailusäännöistä eritoten valtio tui, tukien osalta, aivan kuin kollegani Michel Barnier on päättänyt esittää lainsäädäntöä rahoituskysymyksissä. Ja nyt tärkeä seikkana tulevaisuudessa on se, että nämä säännöt täytetään. Kaikki toimijat rahoitussektorilla joutuvat pitämään kiinni säännöistä. Meillä on erittäin hyviä esimerkkejä tässä erilaista toimista, jotka eivät ole instituutioista, jotka eivät ole muodoltaan pankkeja, vaan esimerkiksi säästökassoja tai niin edelleen. Ja näissä on kenties tehty huonoja investointeja tai hu- huonosti hoidettu käytettävissä olevia resursseja näissä ö, osuuskunnissa, investointipankeissa, säästökassoissa, globaalisti hyvin tunnetuissa paikoissa, että Yhdysvalloissa, vakuutusyhtiöissä. Kukaan ei voi sanoa, että että oma oikeudellinen muotoni on estänyt sen, että olisin kriisin uhri. Kriisi on voitu välttää vain, koska hallinto on ollut hyvä ja valvonta on ollut riittävä. Sitten seuraavaksi EFD, herra Bloom. <clears throat> Uh, sorry to be a little bit parochial. Olen nyt vähän ikävä, olen pahoillani, mutta tässä viittaan joihinkin brittiedustajien kysymyksiin. Tässä on ilmeisesti nyt ilmeisesti joku virhe henkilöstön osalta ehkä on selvitettävä, jos sopii. Oletteko Espanjan sosiaalisen työväenpuolueen marksismisiiven edustaja? Olitteko vuonna 1991 myös hallituksessa, joka vastusti Baltimaiden itsenäisyyttä? Olitteko myös kommunistien kanssa koalitiohallituksessa? Yo, yo era miembro del gobierno español Olin Espanjan hallituksen jäsen, sosialistihallituksen jäsen. Olen ollut sosialistipuolueessa vuodesta 1974 lähtien. Ja tuo hallitus, jos keskustelette kansleri Koolin kanssa, niin tuo hallitus jää historian kirjoihin hallituksena, joka alusta lähtien tuki Saksojen yhdentymistä ja koko demokratisointiprosessia, joka oli tuolloin meneillään Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joista monet näistä maista ovat nyt Euroopan unionin jäseniä. Minä ja puolueeni olemme aina varauksetta tukeneet tätä laajentumista, aivan kun tulemme tukemaan myös tulevia laajentumisia. Mitä tulee mahdollisiin koalitioihin tai poliittisten puolueiden välisiin sopimuksiin, niin perustavanlaatuisten arvojemme joukossa Euroopassa on se, että kaikki ne ajatukset, jotka ilmaistaan vapaasti, ilman väkivaltaa, ilman ihmisoikeuksien loukkauksia, ne ovat aivan legitiimejä. Pitää niistä sitten enemmän tai vähemmän. Lisäkysymys. Ei, aivan hyvä vastaus. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Sitten sitoutumattomat herra Martin. Hans-Peter, missä lienet? Ja. Hans-Peter Martin. Monet kiitokset, herra komissaari. Te olette epäilemättä ammattilainen, eikä varmasti tarvitse olla huolissaan, jos teidät uudelleen nimitetään mm, jos olisi Euroopan parlamentissa mahdollisuus todellakin yksittäin arvioida yksittäisiä komissaareja eikä kollektiivisesti, mutta Monet kollegat, esimerkiksi kollega Karas muistutti siitä, että nyt kun meillä on Lissabonin sopimus voimassa, mutta kuitenkin neuvoston taholta on tiettyjä pyrkimyksiä ja komissio niitä osittain tukee, että tiettyjen menettelytrikkien kautta pidettäisiin Euroopan parlamentti yhteispäätösmenettelystä ulkopuolella. Oletteko samaa mieltä ja jos olette, niin miten aiotte estää sen, että parlamentti jätetään taka-alalle jatkossakin? Desde luego, ni personalmente ni como miembro henkilökohtaisen paremmin kuin nykyisen komission tai tulevankaan komission jäsenenä ole huomannut minkään tyyppistä vastahakoisuutta operaatiossa tai taktikassa kun haluttu yhteispäätösmenettelyä rajoittaa tai leikata. Minä olen erittäin iloinen siitä, että Lissabonin sopimus laajentaa vielä enemmän yhteispäätösmenettelyä tämän parlamentin rooli lainsäädäntötyössä. Ja tämä oikeastaan mainitsemani lainsäädäntöaloite jonka mainitsin, niitä ei ole muita, mutta yhden, jonka mainitsin, liittyy näihin korvauksiin ja ryhmäkanteisiin, niin siinä mielestäni tarvittaisiin myös yhteispäätösmenettelyä, kun kerran tiedämme hyvin, kuten tekin tiedätte, että minkälaisia juridisia ratkaisuja voidaan löytää tässä kaikki ei sovi yhteispäätösmenettelyyn tietenkään oikeudellisissa asioissa, mutta minä kollegoni lailla kyllä tuemme tätä menettelyä. Onko teillä seuranta kysymys? Würden Sie im Lichte dessen sen valossa, mitä sanoitte, niin tulisitteko tukemaan esimerkiksi sitä, että parlamentin jäsenet myöskin neuvoston työryhmissä tai neuvoston kokouksissa saisivat puheoikeuden, koska se on neuvostolle itsestäänselvyys, kun he ovat täällä läsnä. Jos kysytte minulta parlamentin ja komission välistä suhteista, niin sanon, että me tulemme päivittämään komission ja parlamentin välistä puitesopimusta. Ja toivottavasti tämän kautta me voimme parantaa sitä, että me voimme säännönmukaista suhteitamme. Tähän mennessäkin nämä suhteet ovat institutionaalista näkökulmasta katsottuna olleet erittäin hyvät. Parlamentin ja neuvoston suhteiden osalta varmaankin tässä voidaan tämä kysymys suunnata neuvoston kollegoille. Minä en vaan varmaankaan voi nyt tässä tähän asiaan puuttua. Okay, thank you very much. Um... Selvä, kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi kysymykset TRAN-valiokunnan jäseniltä. Nimittäin tässä on myös tähän salkkuun tullut liikinäisöitäkin. Ensinnäkin kysyisin herra Marineskua, missä lienetekin. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Niin, tämän vuoden alusta lukien Kansainvälinen matkustajaliikenne on nyt vapaampaa. On kuitenkin edelleen yrityksiä sekä tavaraliikenteessä että matkustajaliikenteessä, jotka ovat jäsenvaltioiden omistuksessa. Ja se hyödyttää tavallaan myös valtioita välillisesti tai suoraan. Liikenne on kuitenkin erittäin tärkeä palvelumuoto EUn kansalaisille – mikä on teidän mielestänne tämän tilanteen jatko teidän tulevien tehtävien näkökulma? Muchas gracias. Como sabe usted, como... Kiitoksia, kuten tiedätte ja kuten parlamentin jäsenet tiedätte, niin tässä uudessa komission salkkujaossa, josta puheenjohtaja Barroso päätti, eh, komission Kilpailukomissaarille tulivat myös mm, tulivat myös energia- ja TEN-verkostojen valtion tukikysymykset. Tämän tyyppisissä avuissa tulee olemaan monia sellaisia tapauksia, joiden osalta täytyy analysoida, millä tavalla voidaan säännellä yleishyödyllisissä taloudellisissa palveluissa – eri seikkoja. Minun mielestäni tässä nyt on selvät kriteerit oikeudellisesti, mutta meillä on uusi sopimus, joka artiklassa 14, artiklassa, joka erityisesti on omistettu julkiselle liikenteelle ja samoin artiklassa 106 va- viitataan tähän kysymykseen ja uuteen oikeusperustaan. Meidän täytyy analysoida tässä yhdessä, komis- yhdessä komission ja parlamentin kanssa sitä, millä tavalla voidaan käytäntöön saada se, mitä puhe puheenjohtaja Barroso poliittisissa suuntaviivoissaan kutsui laadukkaaksi puitteistoksi. Meidän täytyy analysoida tätä. Tämä ei ole mikään yksinkertainen juttu. Eritoten liikenteen osalta tässä on paljon erilaisia elementtejä, joiden osalta täytyy tehdä päätöksiä, jotka eivät ole mitenkään helposti aina yhteensovitettavissa. Mikä on yleisyödyllinen palvelu, mikä on kilpailun piiriin liittyvä taloudellinen toiminta, mutta me tulemme kyllä tekemään tämän on jotakin muita sektoreita, jotka on vapautettu aikaisemmin kuin esimerkiksi rautatieliikenne. Ați menționat eh, transportul public care, bineînțeles... Mainitsitte julkisen liikenteen. Totta kai se on tärkeä palvelumuoto kansalaisille. Niillä markkinoilla pitäisi taata vapaa kilpailu. On kuitenkin edelleen monopoli tilanteita julkisessa liikenteessä. Barisin alueella esimerkiksi siellä on Ranskan lainsäädäntö taattu monopoliasema. Miten te näette monopoliin? Onko se teidän mielestänne mahdollista vai pitäisikö noudattaa vastavuoroisuusperiaatetta niin, että palveluiden toimijat, jotka ovat monopoliasemassa, pitäisi jättää ulkopuolelle muissa jäsenvaltioista tarjouskilpailuissa? Kuten tiedätte, niin tässä määritellään, miten määritellään tai rajoitetaan alaa näissä yleishyödyllisissä taloudellisissa palveluissa. Jäsenvaltioissa on suuri liikkumavara määritelmässä. Tässä täytyy varovaisesti suhtautua yleisen mielipiteeseen tapauskohtaisesti, eikä lyödä lukkoa joukkoon tiukkoja luokkia, missä voidaan ajatella, että se toteutuu, missä ei. Kaikki ne yksityiskohtineen ja täsmennyksineen päivineen. Minä niin en haluaisi konkreettisen tapauksen puuttua. Kirjaan tämä kyllä ylös, jonka otitte esille, ja teidän huolen, että se nimenomaisessa tapauksessa analysoin sitä ehkä jossain myöhemmässä tilaisuudessa – voimme palata siihen yksityiskohtaisemmin. En halua ennakoida tässä mielipiteitä, koska en usko, että on hyvä, että kilpailukomission jäsen improvisoi ö, mielipiteitä ilman, että on tutustunut yksityiskohtiin, jotka liittyvät tähän tapaukseen, mitä sitten on muitakin mahdollisia oikeudellisia analyysejä, mutta siitä puhutaan jatkossa. <coughs> Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi ECRn puolesta Van Dalen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, ik spreek hier Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun liikennevaliokunnan puolesta. Minä olen siellä varapuheenjohtajana ja minulla on yksi kysymys komissaarille. Se liittyy valtion tukiin. Tämä valtion tukemaan tukemaan liikenteeseen liittyy. Miten ähm, kilpailu pääosastossa ähm, sitten oltaisiin yksimielisiä tai vedettäisiin yhtä köyttä siinä, että miten tuetaan julkista liikennettä. Aikaisemmin on, sanoitte, että pitäisi hyvin nopeasti antaa uusia määräyksiä ja jo vuonna 2009 ilmoitettiin, että olisi tulossa uusia säännöksiä. Eli haluaisin kysyä, että milloin tullaan antamaan uusia tukia äh, määräyksiä, jotka koskevat satamia? Yo no digo que sea, que sea totalmente sencillo. No ei minä nyt sano, että tämä on mitenkään yksinkertaista siirtää valtion tukien seuranta yhdeltä pääosastolta toiselle ja yhdestä salkusta toiseen, mutta se yksikö, joka vastaa näiden tukien analysoinnista, ja se, että tämä nyt siirtyy kilpailupääosastoon, jonka komission jäsen tulee olemaan vastuussa tästä. No tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö koordinointi ja yhteistyö liikenne- ja kilpailukomissaarien välillä olisi välttämättä mahdollisimman intensiivistä ja hyvää. Aivan samoin kuin kilpailukomissaari ja muiden sektorien komissaarit, jo, jo, sektoreille, joilla on annettu jo valtion tukea, niin nämäkin tahot tulevat tekemään yhteistyötä. Ja te viittasitte tässä nyt satamia, satamien suuntaviivoihin. Meillähän on työ, joka on jo aloitettu. Tätä työtä täytyy jatkaa ja se pääsee tulevina kuukausia loppupäätöksiinsä ja sitten tätä tehdään läheisessä yhteistyössä myös liikenne vastaavan komission jäsen ja hänen, jäsenen ja hänen yksikkönsä kanssa. Mevrouw Hop, kunt u concreet aangeven Minulla on vielä lisäkysymys. Voitteko konkreettisesti sanoa, eh, että milloin tullaan antamaan tällaisia ehdotuksia? Tämän kevään aikana vai tuleeko niitä kesän aikana, siis jotka liittyvät satamille maksettaviin tukiin, on olemassa myöskin jäseniä, jotka eivät hyväksy yksityiskohtaisia toimenpiteitä esimerkiksi siinä, että miten energiaa, lähteitä, esimerkiksi ja kerosiinia verotetaan, monia polttoaineita verotetaan hyvin korkealla veroprosentilla. Tarvittaisinko tässä mahdollisesti harmonointia? Kiitoksia. No, no le puedo dar una fecha precisa. Mitään täsmällistä vastausta en voi sanoa päivämäärän osalta, koska se hyväksytään, koska nyt on kyse neuvotteluista, se on kyse muutoksista, myös komission salkkujen jaossa. Milloin tämä muutos tapahtuu, niin se riippuu sitten siitä, kun komissio tulee, ryhtyy toimiin, ja se riippuu myös teistä. Sanoisin, että oliko se pelkästään kilpailusta. Kyse on myös verotusasioista, paitsi jos on kyse yritykset, jotka saavat kohtelun vaikka ihan niin olekaan tilanne. Ei ole kyse pelkästään kilpailusta, eikä nimenomaan sitä, vaan liikennepolitiikasta, joka se puolestaan liittyy veropolitiikkaan. Ja muistan, että parlamentissa, että veropolitiikka on ala, jossa on hyvin vaikeaa. Se on kyllä tärkeää, että on hyvin vaikea saada mitään aikaan Euroopan mittakaavasta, koska se edellyttää edelleen yksimielisyyttä. Se vaatii enemmän kuin keskustelua. Jos ajatellaan kerosiini, alv, keskustelua. muistan mihin, mihin siinä päädyttiin niissä keskusteluissa. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti myös liikennevaliokunnalle pitäytymisestä aikarajoihin. Nyt palaamme Ekonin jäseniin ja varapuheenjohtaja herra García Margallo. Gracias, presidenta. Bienvenido. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa teille, hyvä komission jäsen, ehdokas. Te olette selvittäneet oman kantanne ja tämän kriisin aikana eri jäsenvaltiot ovat joutuneet turvautumaan erilaisiin toimiin voidakseen pelastaa ö, vararikon partaalla olevat rahoitusinstituutionsa. Nyt vuonna 2010 meidän täytyy tässä ratkaista tämä kriisi. Ensimmäinen kysymykseni on se, mitä te teette kilpailua, kilpailusta vastaavana komissiojäsenä niin, että varmistetaan se, että ne ö, yritykset, jotka ovat saaneet valtion tukea eivät nyt sitten kriisin loppumetreillä ole paremmassa tilanteessa kilpailussa kuin yritykset, jotka eivät tukea ole saaneet. Toiseksikin, mihin toimiin ryhdytte, jotta pankit eivät uudelleen turvaudu vastaaviin toimiin, jotka johtivat tähän kriisiin? Ainahan tulee olemaan mitä kriisissä nyt sitten tapahtuukin, jonkinlainen järjestelmä, jolla pankit aina pelastetaan. Primero una... Kiitoksia kovasti Garcia Marko. Järjestelmäkin täsmännys eivät kaikki julkiset tuet mene pankkisektorille. Siellä on muitakin rahoitusyksiköitä ja varsinkin niille, koska ne olivat vararikossa ja haluttiin välttää, että syntyy näitä tilanteita ja pystyttiin välttämään, ettei maksukyvylle tule ongelmia näissä yksiköissä, koska se oli koko järjestelmään liittyvä ongelma. Rahoitusjärjestelmä, ylipäätään talous. Olen täysin samaa mieltä näistä julkisista tuista, että niitä täytyy saada takaisin samojen sääntöjen pohjalta, yhtäläinen kohtelu, yhtäläiset ehdot myös markkinoilla. Tätä varten täytyy vaatia, että jos joku apua on saanut, niin uusissa suunnitelmissa – kun tehdään myös sijoituksia siihen, että voidaan luoda elinkelpoinen bisnesmalli lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, niin joissakin tapauksissa vaaditaan sijoituksia, jotta yksiköt voisivat käyttää voimavaroja esimerkiksi siihen, että ne voivat sitten osallistua yhteisrahoitukseen tai ainakin jotenkin voidaan takaa, jakaa myös tämän tuen pohjalta. Siksi on erittäin tärkeää miettiä tätä kysystä, että, että syntyy moraalisia ongelmia siitä, että nämä rahoituslaitokset, ettei synny mitään sattumaa, ettei sikäli tehdä samoja virheitä kuin aikaisemminkin. Ja parhaiten keskustella myös tärkeistä määräyksistä ja säännöistä, meidän täytyy vahvistaa ja koordinoida valvontaa paremmin. Ja totta kai tästäkin keskustellaan täällä. Tarvitaan myös soveltamista ja täytäntöönpanoa makrotasolla. Sitä ei ole ollut ennen tätä kriisiä. Ja lisäksi tarvitaan myös, että vakavaraisuussääntöjen kautta tai rahoitusvalojen kautta tai kilpailuvastuullisten kautta pystymme välttämään sellaiset käytänteet, jotka ovat aikaisemmin johtaneet tähän kriisiin, jossa nyt olemme. Kiitokset. Minä hyväksyn tämän terminologisen korjauksen, oli kysymys sitten vararikosta tai vararikon partalo olemisesta, niin olisimme joka tapauksessa puhuneet suurin piirtein samasta asiasta, mutta eilen olin kokouksessa, jossa oli Italian pankin eräs johtaja ja hän varoitti siitä vaarasta, joka aiheuttoi, jos palataan joihinkin sellaisiin toimintamuotoihin, jotka johtivat kriisiin. Ja näistä pankkien riskeistä on varoitettu muidenkin taholta. Pitäisikö nyt olla tässä? Ongelmanhan on se, että valtion tuet ovat pankeille saatavissa olivat ne toimineet millä tavalla tahansa tässä. Ja näin on käynyt viimeisten vuosien aikana. Aiotteko te muuttaa nyt ää, rahoitusjärjestelmälle annettavia valtion tukia niin, että näitä varoja annetaan vain varovaisille neitsyille, ei varomattomille. En tarkemmin tunne näitä viimeksi mainittuja käsitteitä itse, mutta mitä nyt teille voidaan sanoa, että jos ajatellaan rahoitusjärjestelmän annettu tuki kriisin aikoina tai ennen sitä, on väliaikainen. Se on todella määrintynomaisesti, lähtökohtaisesti määräaikaista ja tilapäistä. Ja no miten pitkälti tilapäinen vene ja se on todella hankala asia. On helppo sanoa, että nyt tietyn ajan jälkeen se loppuu. Mutta mitä sitten tapahtuu kuuden tai kahdeksan kuukauden jälkeen taloudessa? Onko meillä tulossa enemmän optimismia? Tai valitettavasti voiko käydä niin, että vähemmän optimiset äänet vahvistuvat? koska edelleen on niin valtavasti epävarmuutta tällaisessa tilanteessa, joka on parempi kuin vuosi sitten edelleen. Olemme suuressa epävarmuuden tilassa rahoitusalalla ja siksi ei olisi vastuullista sanoa nyt, että tästä päivän, tämän päivän jälkeen ei enää anneta. Voidaan sanoa, että kuten aikaisemmin totesin vastauksen joka tapauksessa kaikki tämä on tilapäistä, joskus se päättyy. I'm sorry if we... Niin anteeksi, jos tässä menee sekaisin vähän ää, äh, aikarajat, koska tässä pääsihteerin sormi on väsynyt ja me en ole täällä kertoneet, mutta hyvä pitäytyä aikarajoihin. Nyt sitten seuraavaksi kansanpuolueen herra Baltsin. Äh, Monet kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluaisin komissaria tai komissari ehdokas Almunia kiittää hänen alustuksestaan. Minulla on kaksi kysymystä, jotka liittyvät oikeudelliseen alaan. Ensinnäkin kilpailuoikeuden jatkokehittelyyn perussopimuksen artiklan 81 pohjalta. Siinä Euroopan parlamentilla ei, parlamentille ei tulevaisuudessakaan anneta yhteispäätösmenettelyssä päätöksentekoa oikeutta. Tuletteko siitä sitten huolimatta ottamaan parlamentin lainsäädäntö, mukaan? Te puhuitte vastauksessanne kartellilainsäädännössä oikeudenmukaisuudesta ja selkeydestä jotka mainitsitte, että ne ovat perusasioita, mutta minun mielestäni kartellilainsäädännössä kaikkein tärkeimpiä asioita ei vielä ole esitetty. Ja saattaa olla, että nyt kun perustodistajasäädökset ovat olemassa, niin tänä päivänä ei ole olemassa sitovia säädöksiä, mutta siis kansallisten ja eurooppalaisten virastojen välillä. Mitä ehdotuksia tulette tästä antamaan? Sobre el artículo 101. Artiklasta 101 vanha 87, niin tässä nyt on pitänyt oppia uudelleen tämän uuden sopimuksen myötä näitä artikkelien numero, artiklojen numeroita. No, meillä on useita erilaisia säännöksiä, mitä tulee näihin vertikaaleihin sopimuksiin, vertikaalien sopimusten käyttämiseen luokittain. Te tiedätte, että me, meillä on vielä aikaa tässä konsultointia järjestää, mutta jos en väärin muista, niin näitä täytyy uudelleen tarkastella toukokuun, men, toukokuun mennessä meillä on kaksi poikkeusta sektoriaalisesti ja yksi niistä on autoteollisuus. Ja näitä sopimuksia täytyy tarkastella uudelleen. Parlamentti osallistuu tähän. Ja mitä tulee näihin horisontaalisiin sopimuksiin, niin vuoden 2010 loppu on tässä määräaika uudelleen tarkastelulle. Minä aion pitää kiinni näistä määräajoista. Minulla on kyllä paljon jo näkemyksiä ja kantoja tässä kerättynä, mutta olen valmis kuulemaan muitakin näkemyksiä, käymään keskustelua mahdollisimman pitkään tässä ennen kuin komissio tulee tekemään päätöksiä aiheista, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja sitten tästä toisesta seikasta. Ää, te puhuitte tässä todistustaakasta ja kartellien vastaisesta taistelusta. Ne, jotka kartelin sisältä paljastavat asioita, heillähän on tällä hetkellä hyvin vahva suoja. Tämä on hyvä. Kaikki, mitkä ovat prosessiin liittyviä parannuksia niin, että edelleen voitaisiin saada tällä tavalla tuloksia aikaiseksi, niin varmasti kaikki toivottavat tämän tervetulleeksi, mutta tähän mennessä No, nyt olen yksityiskohtaisemmin saanut tietoja asiasta, mutta mitä tähän mennessä olen kuullut vasta, vastuullisen komissiojäsenen ja pääosaston toimista, niin se, että voi saada tässä nyt ö, ö, syyttämättömyystakuun, jos paljastaa kartelin toimia. Tämä on hyvin positiivinen elementti, jota täytyy tutkia. Ähm. Lyhyt lisäkysymys. Te puhuitte ehdotuksista kollektiivisesta lainsäädännöstä. Minua kiinnostaisi, että miltä pohjalta te haluatte nämä ehdotuksenne toteuttaa. Ähm, te, tehän ette oikeastaan ole vastuussa tästä, vaan oikeastaan tämä liittyisi komissaariehdokas Rova Redingin toimialaan. Kuten totesin aikaisemminkin jo, on erilaisia keinoja edetä, laatia korvausvaatimus Yksi vaihtoehto on, ei ainoa, on, että jos pienet yrittäjät ovat aiheuttaneet vahinkoa kuluttajille eh, johtuen väärinkäytöksestä kilpailussa kartellit tai hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö. Ja näissä tapauksissa on mahdollisuus ja oikeastaan sanoisin välttämättömyyskin täydentää sitä, että me omalta osaltamme sovellamme kilpailusääntöjä vastaavine rankaisuun, rankaisuineen myös vahingon pohjalta. Tai sitten voi olla yksityisiä keinoja, jos joku on tullut kaltoin kohdelluksi. Ja voi vaatia tätä oikeusistumissakin, mutta voidaan totta kai käyttää myös muita kuin ö, tuomioistuimia, kun tiedämme, mitä vaikeuksia class action toimissa on. Mielestäni kuluttajille saattaa syntyä vahinkoa, mutta joskus myös pk-yrityksillekin. Thank you. Um, now we move on. Uh... Sitten seuraavaksi myös kansanpuolesta herra Jyri. Madam Chair, um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tervetuloa hyvä komission jäsenehdotus. ehdotus Kilpailusalkku on sellainen toimiala, jossa riippumattomuus on äärimmäisen tärkeää. Kysymykseni liittyy asian, josta vuonna 2006 Unkarissa keskusteltiin laajasti parlamenttivaalien jälkeen. Suljetussa kokouksessa sosialisti pääministeri sanoi, että kaikesta valehdeltiin kampanjan aikana ja tuolloin toinen ministeri sanoi, sanoi että tässä on ollut poliittista painostusta ja herra Almun ja hänen kollegansa antoivat meille mahdollisuuden ensimmäinen syyskuuta mennessä ö, lähentymisprosessille mahdollisuudet saattaa se loppuun. Kysymykseni on, saitteko te tällaisen puhelinsoiton Budapestista? Toimitteko te tässä väärin, kun annoitte Unkarin hallitukselle ylimääräiset kuusi kuukautta saattaa loppuun lähentymisstrategian? Vai onko teidän nimenne tässä tuotu väärällä tavalla esiin? lugar que un comisario o comisaria de competencia tiene todo el derecho del mundo. Kiitoksia. No, komission jäsenillä on kaikki oikeus kuulua johonkin poliittisen puolueeseen. En niitä kiellä keneltäkään komission kilpailukomissaari on erilainen kuin talouskomissaari ja ei tässä nyt varmaankaan tässä kunkin komission jäsenen osalta heidän poliittista perhettänsä panna niin merkille, vaan heidän toimintansa ja sopimuksesta kiinni pitäminen. No, kysymyksenä juontaa juurensa vuoteen 2006. Siitä lähtien, kun olen ollut talous- ja raha-asioiden komission jäsenenä, Muutamia päiviä sen jälkeen, ensimmäinen 5.2004, laajentuminen tapahtui ja tuon jälkeen olen käynyt valtaisen määrän keskusteluja ja tavannut ihmisiä, koska No valitettavasti nyt Unkari on aina ollut tuon kuuluisen kolmen prosentin yläpuolella ja tämän vuoksi on täytynyt keskustella tästä äm, Unkarin viranomaisten kanssa Ecofinissä ja niin edelleen, mutta voin sanoa teille, että aina Unkarissa, Portugalissa, Espanjassa, missä tahansa maassa, jo, jonka kanssa olen joutunut puhumaan budjettikurista, niin on sanottu, että täytyy panna täytäntöön kasvu- ja vapaussopimusta, ei enempää eikä vähempää. Tämä ei ole mikään helppo juttu. Ja sitten lopuksi sanotaan, että viimeisten vuosien aikana vihdoinkin Unkarin viranomaiset ja Unkarin yhteiskunta ovat ponnistelleet aivan valtaisasti ja minä olen erittäin tyytyväinen, että talous- ja rahasioiden komission jäsenen mandaatin lopulla nähdään nyt se, että Unkari on täyttämässä sitä ohjelmaa, josta on sovittu ja tämä tulee palvelemaan Unkaria ja Unkarin kansalaisia paljon paremmin kuin se, että olisi seurattu eri tietä eikä olisi ö, haluttu täyttää vakaussopimuksen vaatimuksia. Kiitoksia kovasti vastauksesta ja olen todellakin samaa mieltä kanssanne. Poliittinen riippumattomuus on erittäin tärkeää. Totta kai te voitte kuulua poliittiseen perheeseen, kuitenkin on huomattu, että Unkarissa on käynyt hyvin selväksi, että sosiaalisen hallitus antoi vääriä tietoja. Ja se, että konvergenssiohjelma ei tarvinnut saada päätökseen 2006 mennessä, vaan saatiin puoli vuotta lisää, niin tietoja ei pitänyt julkistakaan. Ja näin vaalitilanne muuttui tulosten osalta. Meillä on 9 prosentin vaje, vaikka vaalikampanjan aikana todettiin muuta. Sosiaaliset voittivat vaalikampanjaan. On hyvä huomata, että viime viikkojen aikana ei ole julkaistu tilastotietoja. Hiljattain se on tuomioistuimessa todettu laittomaksi. Jos ei poliittista painetta ollut, niin miksi sosiaalista hallitus sitten sai enemmän aikaa laatia ohjelmaa? Miksi Unkarin hallitus sai vielä kuusi kuukautta lisäaikaa? Siguiendo sus eh, consejos, no voy No, nyt seurata neuvoja näihin tässä astu Unkarin politiikan varpaille, mutta voin sanoa, että kun maa on vaalikampanjassa, niin sellais, esimerkiksi vuoden 2000 aikaan, 2006 aikana erilaiset tiedot, paitsi ne, jotka ovat laillisesti vaadittavissa, niin näitä tietoja nyt sopeutetaan – komission ja ECOFINin osalta vaaleihin liittyviin olosuhteisiin ja hallituksen vaalivalmisteluihin. Jos muistutatte minua tästä asiasta joku toinen päivä, jolloin en ole niin kiireinen kuin tänään, niin voin antaa teille luettelon viiden vuoden komission jäsenen kaudeltani joka ikisestä sellaista tilanteessa, jossa joku jäsenvaltio ei ole sovittuna päivänä lähettänyt omaa oma kasvu- ja vakaussopimusasiakirjaansa, koska se on ollut vaaliprosessin keskellä. Tämä luettelo on, voin vakuuttaa teille hyvin pitkä. Kiitoksia vielä viimeisenä EPPn edustaja Mark. Mikrofoni. There it is. There it is. Siinäpä se on. Kiitoksia kovasti. Arvostin kovasti sitä, että kirjallisissa vastauksissa toteatte olevanne valmis ryhtymään toimiin yritykset ja valtioita vastaan, jos ne rikkovat kilpailusääntöjä. Rouva Cruz on antanut suurimpia sakkoja telefonikalle siitä, että kilpailusääntöjä on rikottu laajakaistapalvelujen tarjonnassa. Miten te nyt näette tämän tapauksen? Miten te olisitte toiminut? varsinkin ajatellen oman hallituksenne paineita. The Spanish government knows about... Espanjan hallitus kyllä tietää, minkälaista painostusta he voivat harjoittaa komission jäsen Almunia. Ne tietävät varsin hyvin. Sitä voi heiltä kysyäkin. Mutta telefonikassa on totta, että komissio hyväksyi sakon, joka oli aika iso isonlainen. En nyt muista, veikkö telefonika asian tuomioistuimeen, mutta että meidän täytyy kyllä seurata tilannetta, jos kilpailu väärinkäytökset olivat tämän sakon taustalla ja onko niitä nyt olemassa. Aina me seuraamme kaikkia yrityksiä, varsinkin tämän tyyppisiä yrityksiä, jotka ovat hallitsevassa asemassa tai vanhat valtiomonopolitkin, että hekin noudattavat kilpailusääntöjä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti vastauksesta, mutta toistaisin vielä, miten te olisitte toiminut? Oliko teidän oikein, että edeltäjänne tällaisen sakon antoi? <laughs> This is a very difficult question. Tosi visainen kysymys, koska en silloin ollut siellä. Olen kollegion jäsen. Kollegion jäsenenä minä tuin päätöksiä. Ilman epäilyksen häivääkään. Um, thank you. Uh, now we move... Kiitoksia. Nyt seuraavasti SD-ryhmä, varapuheenjohtaja McCarthy. Thank you, um, commission... Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. No, eurooppalaiset pankit on palastettu veronmaksajien toimesta yli 5,3 miljardia dolla, euroa ja suuri yleisö on aivan oikein raivoissaan siitä, että johtajat ovat saaneet bonuksina suuren osan näistä varoista. En halua nyt jälleen kysyä teiltä, mihin erityistoimiin te ryhdytte komission ja kilpailukomissaarina varmistaakseen sen, varmistaakseen sen, että veromakset eivät enää ikinä maksa taskuistansa pankkisektorin törkeitä toimia ja Annatteko te vakuutuksenne siitä, että mikä tahansa ehdotus rahoitustoimi verosta on sellainen, että pankit ovat niitä, jotka maksavat varomattomuudestansa? Eikö pankkien mahdollisuus maksaa massiivisia bonuksia ole kilpailupolitiikan epäonnistumista. Voisitteko te tänään myös sanoa, että mitään tukea ei voi maksaa yrityksille, jotka maksavat bonuksia? Ei, ei. Se kovasti. Vuonna 2004 Barroson komissio toimikautensa alussa hyväksyi suosituksen, joka liittyi palkkiojärjestelmiin. Pari vuotta myöhemmin, kun kriisi sitten alkoi, jos oikein muistan, vain yksi jäsenvaltio noudatti tätä suositusta, mutta kriisin alussa, koska sillä oli vaikutuksia suhdanteisiin ja riskin taso oli niin korkea, ainakin joissakin pankeissa ja rahoituslaitoksissa, niin se, tämä kysymys on ollut pelkästään komission vaatimattoman suosituksen perusteella, vaan myös muiden suositusten perusteella, jopa vakavaraisuussääntöjenkin nojalla, jotka me olemme hyväksyneet ja josta me käymme keskustelua. G20kin huipputasolla keskusteli tästä ja löi lukkoon selkeät kannat. Jos ajatellaan kilpailukomissaaria, niin kun keskustellaan ja eritellään ja hyväksytään päätöksiä tai suunnitelmia pankkia varten, jotka ovat valtiotukia saaneet, niin me katsomme hyvin tarkalla kammalla, minkä tyyppisiä, minkälaista käyttöä on ollut. Emme hyväksy, että jos me pelastamme pankkia julkisilla varoilla näinä aikoina, että penopuolella olisi paljon kasvua bonuksissa tai palkkioissa – tai että on jotenkin rahoitettu näitä palkkiojärjestelmiä. Sitten tämä toinen kysymyksenä, tämä rahoitustoimi, vero tai tämä tyyliset aloitteet. Minä olen tästä julkisesti puhunut viime kuukausien aikana. Minun mielestäni tämä on hyvä ajatus. Minä tiedän, että on hyvin vaikea sitä täytäntöönpanna, mutta ajatus on hyvä. Ja se edellyttää kyllä keskusteluja, käsittelyä täällä ja yleensäkin. Um, Lisäkysymys vielä rahoituspalvelukysymyksestä. Oletteko valmis ryhtymään tutkimustoimiin, aivan niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeuslaitosta lähettekä tekee, niin että varmistetaan se, että mitään kartelleja ei toimi strategisesti tärkeillä finanssisektoreilla – Well, I, I, I've read some of these, uh... Olen lukenut näistä aloitteista, joita Yhdysvalloissa on vireillä. Euroopassa komissiossa emme ole mitään valituksia kuulleet, mutta me tarkkaan seuraamme, mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu näissä hyvin teknisissä, erityisissä toimissa. Ne ovat niin tärkeitä, paljon tärkeämpi. Ja siksi olemme oppineet paljon. Jos jotain valituksia tulee, niin totta kai aloitamme käsittelyn. Mutta mitä valituksia ei ole tullut käyttäjiltä? Um, thank you. Uh, Kiitos. SDstä myös Pitellä. Oh, I, sorry, I couldn't see you. Anteeksi, en nähnyt teitä. Kiitos. Hyvä komission jäsen. Teidän pätevyyteen on hyvin tunnettua ja saanut myös vahvistusta tänään kuulemisessa. Te olette nyt pätevä, kuten olette osoittanut myös pankkikysymyksissä. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota vähittäispankkitoimintaa. Valitettavasti edelleen siellä on käytänteitä, jotka vievät pohjaa kilpailulta ja siksi haittaavat kuluttajia. Miten tämä joutuu toimia, että tästä päästäisiin eroon? Siempre que a través de nuestros propios... Aina kun omien, ö, media, oman mediamme kautta tai erilaisten paljastusten kautta nähdään tarve toimia, niin toimimme, mutta tällä alalla menneisyyden toimien lisäksi. En tiedä, viitatteko nyt johonkin uuteen erityiseen elementtiin, joka ansaitsisi komission ja kilpailukomissaarin huomion. Meillähän on joitakin toimia, jotka, joista on jo päätökset tehty ja toisia, jotka ovat vielä avoinna. Tässä viittaan niihin rikkomuksiin, joita pankit ovat tehneet ja välttämättä komissio on kaikkiin puuttunut. Ottaisin vielä esille yhden toisenkin tärkeän kysymyksen. Kilpailu on niin tärkeä. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, mutta siihen tarvitaan myös pakotteita. Kun mitä tulee pakotejärjestelmään, niin oletteko samaa mieltä, että yhdessä meidän kanssa me mietitään vaihtoehtoja myös rahasanktioihin se, että voitaisiin esimerkiksi erottaa työntekijöitä. que existe un debate al respecto. Tiedän, että tästä asiasta on olemassa keskustelua joissakin jäsenvaltioissamme enemmän kuin toisissa. Meidän e, järjestämme, joka on vahva, joka on osoittanut tehokkuutensa mm, useaan otteeseen, meidän, toimia, meidän toimimme on suunnattu niille, jotka yhdessä yhteistuumin asettavat kapuloita kilpailun rattaisiin. Esimerkiksi valtion tukien osalta tässä jäsenvaltioiden täytyy toimia. Minä viittasin tuossa aikaisemmin jo siihen, että voi, voimme käsitellä näitä joukkokanteita Näistähän keskustellaan paljon. No mitä tulee sanktioihin kilpailuja estävien toimien osalta, jotta näistä ei tule yrityksille pelkkiä sakkoja, vaan toisenlaisia seuraamuksia kuin yksilöiden. No ei tämä nyt ole meidän tutkassamme eurooppalaisina lainsäätäjinä, kilpailupolitiikasta vastaavina henkilöinä. Joissakin jäsenvaltioissa unionissa on tämä mahdollisuus. Täytyy sanoa, että, sanoa, että tietojeni mukaan suurin osa maista, joissa on tällainen mahdollisuus, muistaakseni 9-27 jäsenvaltiosta, tämä on vain teoreettinen ää, mahdollisuus. Vain yhdessä tämä mahdollisuus on todella toteutettu. Ja intellektuaalisesti katsottuna ei minä mitenkään kiertäydy keskustelemasta tästä asiasta. Mutta me haluamme pitää kiinni mallista, joka monen otteeseen on jo osoittanut oman tehokkuutensa. I, I think the commissioner... Komission jäsen varmasti huomaa, miten silmäni porautuvat hänen selkänsä aika ajoin. Seuraavaksi SDn puolesta herra Simon. Ja, Arvoisa komissaari, niin kuin itse alustuksessanne jo puhuitte pankeista ja liikenteestä, niin sanoitte, että Lissabonin sopimus antaa yleiset puitteet ja lainsäädäntökehyksen yleishyödyllisille palveluille. Herra Barroso on pitänyt myöskin tätä viitekehyksenä hän ilmoitti näin. Ja sitten tavoitteena on se, että olisi jokaisen saatavissa helpolla ja edullisesti yleishyödyllisiä palveluita. Olisin kiitollinen vastauksesta, että miten tällainen julkisten yleisten palvelujen kohdalla konkreettisesti voisi tällainen näyttää ja miten ajattelette sitten aikataulua ja miten, mikä tulee olemaan tällaisen viitekehyksen toteuttamisen aikataulu? Sin duda estoy, estoy de acuerdo con... Epäilemättä olen yhtä mieltä teidän kanssanne varmastikin tässä jossain muussakin puheenvuorossa toin tämän esille. Miten tärkeä tämä aihe on? Me olemme keskustelleet tästä. Parlamentti on tehnyt työtä tämän asian osalta. Komissio on paljon pohtinut tätä. Sopimuksessa on uusia kohtia tästä, jopa uusi oikeusperusta. Ja meidän täytyy nyt tätä analyysiä viedä konkretian tasolle, esit- esittää konkreettisia ehdotuksia tilanteesta. Millä tavalla minä näen tämän päätöksentekoprosessin? Ensinnäkin, kuten tiedätte, me valmistelemme ja toivottavasti me voimme keskustella tästä tulevina kuukausina. Valmistelemme arviointia siitä, millä tavalla julkiset tuet nyt toimivat yleisyödyllisten taloudellisten palvelujen osalta. Tämä on kompromissi, joka meillä oli komission ja parlamentin välille uuden sopimuksen voiman astuessa. Me halusimme saattaa loppuun tämän analyysin vuoden 2010 aikana. No tästä eteenpäin on monia näkökohtia, joista voidaan tulkita tätä uutta sopimusta. Ei pelkästään kilpailunäkökulmasta. Meillä on useita Euroopan politiikan alueita, jotka joiden, osa, joiden poliittisista tavoitteista täytyy, niitä täytyy katsoa yleishyödyllisten palvelujen näkökulmasta myöskin. Ja kolmanneksikin meillä on suurta eroavaisuutta eri jäsenvaltioiden välillä. Näkemys siitä, mitä tarkoittaa julkinen palvelu, mitä tarkoittaa ei-taloudellinen julkinen palvelu, Eh, jolloin ei siis voida toimia eurooppalaisella tasolla. Tämä määritelmä on erilainen eri maissa. Te ja minä olemme täällä eh, tuoneet esille artiklan 14, mutta meillä on myös artikla 106 sopimuksessa, joka suoraan liittyy taloudellisiin yleishyödyllisiin palveluihin ja antaa oikeusperustan sille, että komissio toimii tämän asian osalta. Meidän täytyy nyt siis tarkastella, mitkä ovat ne lainsäädäntöpuitteet, joita tässä tarvitaan. Puheenjohtaja Varroshan puhuu tästä suuntaviivoissa. Meidän täytyy päästä mahdollisimman laajaan konsensukseen, koska tämä on ehdottoman tärkeää meidän sosiaalisen mallimme kannalta. Kysymys ei ole pelkästään kilpailusta, vaan kysymys on myös keskustelusta eurooppalaisesta sosiaalista mallista. Lisäkysymys tästä. Viime vuosien aikana komissiossa on usein käynyt niin, että tuomioistuin puuttuu komission yksittäisiin tapauksiin. Miten voisitte kuvitella, että varmistetaan se, että teidän viittaamien, viittaamieni eroavuuksien takia ei synny myöskin eroja laadussa? Yo estoy de acuerdo la necesidad de ese marco olen yhtä mieltä siitä, että näitä puitteita tarvitaan. Puheenjohtaja Barroso sanoi tämä, minä sanoin monet. Ää, äh, kollegani sanovat sen tällä viikolla ja ensi viikolla kuulemistilaisuuksissa. No kysymys on seuraava. Jotta olisi puitteet, meidän täytyy, mm, pitääkö meidän alentaa alinta yhteistä nimittäjää? Mihin asti kannattaa mennä? Minne voidaan alentaa tämä minimi, yhteinen nimittäjä, jotta saadaan yhteiset puitteet. Meillä on kolme tai neljä sektoria, joita eurooppalaisilla säännöksillä säännellään. Muita ei. Tämä ei ole mitenkään helppo kysymys. Tämä on poliittisesti äärimmäisen tärkeä asia. Erittäin tähdellinen, hyvin herkkä, mutta erittäin tähdellinen, mutta ei missään mielessä helppo kun tässä nyt etsitään horisontaalisuutta ja kunnianhimoa asetuksen osalta, niin kyllä meidän tässä jonkinlainen tasapaino täytyy näiden kahden välille löytää. Uh, thank you. Now we move. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi pari kysymystä Alder-ryhmältä. Intfeld. Yes, thank you, Chair. Niin, kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, olen kovasti kiitollinen teidän yhteistyö kyky halustanne parlamentin kanssa. Me haluamme yhteistyötä, mutta teidän täytyy myös selvitä jäsenvaltiosta. Voi olla, että he eivät ole ihan niin yhteistyökykyisiä kuin Euroopan parlamentti. Rahoituskriisin aikoina on paineiden alla kasvavassa määrin, kun varsinkin on paljon nationalistisia ja protektionistisia reaktioita. Annetaan paljon valtion tukiakin jotkut hallitukset Jotkut kollegat täälläkin haluavat nähdä kilpailusäännöt ikään kuin pakkopaitana kansalliselle politiikalle. Komission jäsen, miten te vastustatte jäsenvaltioiden paineita ja miten taivuttelette heitä luopumaan valtion tukijärjestelmistä, joita näin kriisin aikoina on toteutettu? Miten te parannatte myös myös laillisten valtion tukien järjestelmä. Siellä on paljon rikkomuksia jossakin valtioissa ja jossain määrin kollegat, kun laadutti tämän esillä, miten saatte jäsenvaltiot luopumaan Brysselin parjaamisesta ja ajatellaan, että kilpailusääntöjen kunnon täytäntöönpano on myös kuluttajasuojaa. Thank you. Kiitoksia kovasti. Minä toivon, että Osa vastauksistanne löytyy teidän mietistönne. Se auttaisi myös meitä löytämään perustelut ja selittääksemme kansalaisillemme, miksi kilpailua niin tarvitaan, säätäksemme sisämarkkinat, luoda olosuhteet kestävälle kasvulle, kilpailukykyiselle taloudelle, vakaille yrityksille ja niin edelleen ja niin päin pois. Minä uskon, että jotta voidaan käsitellä yleistä mielipidettä, niin yhtäältä komissio on suurin vastuullinen, kun täytäntöpanon politiikkaa, niin se pitäisi olla reilua ja tiukkaa. Ei anna ihan yhtäläistä kohtelua, vaan kansalaisilla pitäisi olla kyky luottaa komissioon, sikäli että me olemme puolueettomia ja tiukkoja. Yhtä lailla meidän täytyy selittää vakuuttaa, perustella hyvin esimerkkein. Ja meillä on suuremmoisia esimerkkejä Euroopassa siitä, miten vapauttaminen ja kilpailu tuovat hyötyä kansalaisille. Jos ajatellaan televiestintäyrityksiä tai halpalentoyhtiöitä, me voimme paljon selittää heille. Ja kun me keskustelemme kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa kansallisella tasolla, niin ajatellaan elintarvikehintoja, niin meillä on siitäkin suuremmoisia esimerkkejä. Eli tiukkaa puolueetonta, puolueetonta täytäntöönpanoa ja sitten samaan aikaan poliittista pontta, perusteluita, viestintää, vuoropuolun kansalaisten kanssa. Se on varmasti paras yhtälö. Sitten elvyttämisestä niin minun tietojeni, lukujeni mukaan, niin valtiotukien prosenttiosuus, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia, jotka on palautettu, ovat merkittävästi viime vuosien aikana kasvaneet. Tämän siis menneen vuosikymmenen aikana oli kyse 25 prosentista kaikista sääntövastaisista valtion tuista. Nyt se on 90 prosenttia. Tiedämme, että listalla on vielä yli 50 tapausta odottelemassa, mutta luulen, että tämä 90 prosenttia vielä kasvaa. You want a quick follow-up, Sophie? Sophie, pikainen lisäkysymys. Selvä, se riitti sinulle. No niin, sitten seuraavaksi Karl Haglund. This Chairman, Mr. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen ehdokas. Haluaisin kysyä näkemystänne EU 2020 asiakirjasta ja kilpailupolitiikasta. Yksi avainpolitiikoista, joka on identifioitu tulevan strategian osalta, on se, että luodaan kilpailukykyisempää Eurooppaa ja millä tavalla näette kilpailupolitiikan panoksen tämän tulevan strategian menestyksen osalta, no, nyt kun teistä tulee kilpailukomissaari, millä tavalla voidaan vahvistaa EUn kilpailukykyä kansainvälisenä toimijana? I have to say that, uh... No, sanottakoon, että EU 22 2020 strategia on valmistelun alla. 11. helmikuuta tästä keskustellaan Eurooppa-neuvostossa valtionhallitusten päämiesten kesken. Siellä on komission ja neuvoston puheenjohtajat. En tiedä, onko puhemies muuten kutsuttu tähän neuvostoon, en tiedä. Neuvoston jälkeen sitten uusi komissio, tuleva uusi komissio, haluaisi välittömästi ruveta valmistelemaan esitystä, josta keskustellaan kevään neuvoston kokouksessa maaliskuussa. Mikä sitten on kilpailupolitiikan asema tässä strategiassa kestävämmän, kilpailukykyisemmän, johdonmukaisemman talouden puolesta? Se on aika tärkeää. Ilman kunnollista markkinoiden toimintaa emme ole kilpailukykyisiä. Emme sisämarkkinoilla sen paremmin kuin suhteissamme kumppaneihimme maailmantaloudessa. Ja ilman, että käytetään hyvin julkisia varoja tukeaksemme tiettyjä sektoreita, politiikkaa, vihreää toimintaa, pk-yrityksiä, tutkimus ja kehitys, koulutus, tiedottaminen. Ilman tätä me emme pysty käyttämään hyväksemme täysin niitä mahdollisuuksia, joita veronmaksajan varoilla voidaan saada aikaan. Tässä kilpailu on kaksi puolta, ja ne ovat avainasemassa EU 2020-strategiassa. Eivät ainoat elementit, mutta kyllä tärkeitä. Nyt keskustelua käydään ainakin minun maassani, mutta olen huomannut lehdistä, että muissakin maissa. Pitääkö strategialla sitovaa vai vähemmän sitovaa, mutta kilpailupolitiikalla on yksi hyvä etu. Nimittäin se on sitovaa. Let me just briefly follow up on the uh, good... Lyhykäisesti vielä lisää kysymys tähän hyvään vastaukseen. Me kävimme tässä juuri keskustelua valtion tuesta ja rahoituskriisistä. Näettekö tarvetta, nyt kun viitataan tähän strategiaan ja tulevaisuuteen, näettekö tarvetta luoda johdonmukaisemmat kriisihallintapuitteet äh, mahdollisia tulevia kriisejä varten ja millä tavalla integroisitte tämän kilpailupolitiikkaan ja tulevaisuuden strategia-asiakirjaan? Näettekö tässä jonkinlaisen yhteyslinkin? There is no, no ei tässä mitään suoraa kytköstä ole. Totta kai kriisinhallinta, varsinkin sisämarkkinoilla – kun on 40-45 rajat ylittävää rahoituslaitosta, niin ne ovat rahoitusjärjestelmän ytimessä. Ja raja, raja ylittävä kriisinhallinta on tärkeässä asemassa. Muuten toistamme virheet, mitä on viime vuosien aikana tehty. Mutta ainakin joitakin laitosten ongelmat on pystytty ratkaisemaan. Mutta kytkös kilpailupolitiikkaan ei nyt ole ihan suora. Jos kriisien hallinta on riittävää. Meillä on vähemmän hommia hoidettaessa rahoituslaitosten pelastamista, kun ajatellaan tiettyjä pankkeja tai rahoituslaitoksia. Mutta en näe mitään suoraa kytköstä. Näen suoraan kytköksen kyllä Euroopan tason elvytyksen ja niiden varojen välillä, joita meillä on käytettävissämme ilmittäin omia varojamme, on hyvin vaikea ratkaista tätä kysymystä, josta on käyty keskustelua tavan takaa Ecofinissa, nimittäin taakan jako, että pelastetaan jokin laitos ja kuitenkin valtiovarainministerit ovat itsenäisiä. Tästä voi olla vaikea keskustella. Ja nyt sitten seuraavaksi vihreisiin ensimmäisenä Canfin. Oui, bonjour, monsieur Almunia. Kiitoksia, herra Almunia. Oikeastaan hyvää iltaa, herra Almunia, jo. Te olitte aikaisemmin 2004 jo komission jäsen ennen kriisiä. Joudutte tekemään tiettyjä taloudellisia päätöksiä. Nyt joudumme ehkä uudelleen hakemaan luottamusta. Teillä on nyt uusi salkukin tulossa. Onko kriisi muuttanut näkemyksiänne? Jos ajatellaan 2004-2008 päätöksiä, joista kadutte, Olisitteko tehnyt jotain tai ette tehnyt? Voitteko hyväksyä koko saldon? Koska kriisi on huomattavasti vaikuttanut siihen, miten komissio pitäisi toimia. Bon, en tant que... No, poliitikkona en julkisesti ole tottunut puhumaan virheestäni, ainoastaan menestystarjostani minä puhun ja niistä aloitankin. Minä uskon muun muassa, on muitakin menestyksiä siinä, miten unioni, komissio, toimielimet ylipäätään ovat reagoineet kriisiin. Minä uskon, että hyviä esimerkkejä on hyvästä toiminnasta ja reagoinnista keskuspankissa, hallituksissa, neuvostossa, komissiossa. Mutta minä henkilökohtaisesti uskon, että että se, miten me tarkistimme kasvun vakaussopimusta 2005, minä tein muuten aloitteen keskustelun odottamiseksi 2004, Prodin komissiossa jo viime kuukausien aikana siinä komissiossa, niin mielestäni se on ollut äärettömän myönteinen seikka, että olemme saaneet tu- tukia, kuria budjetissa näin syvässä kriisissä, jossa nyt olemme olleet pari vuotta. Se on tämä myönteinen puoli. Vähemmän myönteistä on se, että mielestäni on ilmeistä, että Lissabonin strategia, kun se 2005 tarkistettiin, ei riittävässä määrin ole ollut välineet, että olemme pystyneet seuraamaan ja valvomaan tavoitteiden saavuttamista tärkeimmissä politiikan lohkoissa tässä strategiassa. 2005 oli hetki, jolloin Euroopan talous aloitti kasvun vuodet. 2023 oli taantuma ja meillä oli kokemuksia 2005 kaudelta, ettei Lissabonin strategiassa alkuperäisessä muodossaan saatu tuloksia. Olemme miettineet, me saimme viime Kokin työryhmältä kertomuksenkin, mutta lopuksi emme pystyneet hallituksen ja valtion päämiehiä 2005 maaliskuussa taivuttelemaan sille kannalle, että vielä saataisiin tehokkaampia välineitä toteuttamaan strategiaa. Mielestäni nyt ei tätä virhettä saa toistaa. Me tiedämme, että kriisiä on ollut ja yksi on ympäristökriisi, ilmastonmuutos ja haluaisin tietää, kun nyt olette kilpailuvuotikasta vastaava komission jäsenerokas, miten te aiotte ottaa huomioon ilmastonmuutokseen energia- ja ilmastopaketin, onko siinä mitään kytköstä Otatteko sen mukaan kilpailupolitiikkaan niin, että ympäristötavoitteet toteutetaan? Eivätkö ne ole mukana? Sitä voidaan vielä kohentaa, mutta kun teimme energialla, energiassa alakohtaisen selvityksen, sen teki kollegani Cruz, niin kolmanteen energiapakettiin otettiin myös yksi osa. Ja toinen osa puolestaan näin uusiin suuntauksiin valtion tuiksi ympäristöasioissa. Tätä voidaan parannella, olen vakuuttunut siitä. Nimittäin nyt tietoisuus siitä, että meidän täytyy torjua ilmastonmuutossa, on sitä luokkaa, tätä streamliningia, virtaviivaistamista näissä välineissä, joita me käytämme, ohjata kaikki politiikka kasvuksakin nimenomaan kestävän kehityksen suuntaan. Kilpailupolitiikka sekä ajatellaan kartellien torjuntaa tai valtiontukien järjestelyä, niin tämä täytyy ottaa huomioon. Minä uskon, että energialalla on ollut myös joissa varmasti jatketaan ja voimme jatkaa. Varmasti saamme aikaan enemmänkin. Thank you very much and... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Giegold vihreistä. Herzlich willkommen, äh, herr... Niin sydämellisesti tervetuloa tänne, herra Almunia, ja on mukava nähdä teidät täällä jälleen. Minulla on kysymys, joka liittyy verokilpailuun. Te olette vastuussa myöskin sääntelystä, joka liittyy valtion tukiin. Lukuisissa jäsenvaltioissa – annetaan epäsuoraan erilaisten privilegioiden kautta verolainsäädännössä kilpailuetuja. Haluan kysyä, että olisiko teillä, onko teillä tarkoitus käyttää kilpailua vääristäviä vero, eh, etuja vastaan jotakin niin, että saataisiin nämä veroedut poistettua. Kuten aikaisemmin vastasin herra Lamperille, on mahdollisuuksia toimia, mutta myös rajansa. En voi rajojen yli mennä, se mikä määrää sopimus. Perustamismäärää, että on tietynlaista kohtelua verotuksessa tai ne ovat yhteensovitettavissa ja niihin ei voida puuttua. Mutta se, mikä on mahdollisuuksien rajoissa, ja välttä se, ettei synny veroparatiiseja tai mitään veroetua, niin se, että viedään pohjaa, se, että vahvistetaan kestävää kehitystä ympäristön kannalta tai että suositaan jotain muita energialähteitä kuin uusiutuvia, niin kaikissa näissä tapauksissa on syytä toimia, jos kerran voi toimia? Sorry, I, I have the impression uh, there's a slight misunderstanding. Your predecessors have in... Anteeksi, minusta vaikuttaa siltä, että yksittäisissä tapauksessa edeltäjänne ovat jo käyttäneet valtion apua vastaava lainsäädäntöä rajoittakseen kilpailua. Välineet ovat siis käsissänne niin, että voitte tehdä tämän. Ja haluaisin hieman, että lisää puhuisitte lainsäädännöllisestä manöverivarasta, mitä teillä on, ja että voitte antaa sitoumuksenne sille, mikä tietysti on mahdollista sopimuksen puitteissa, niin että voidaan lu- rajoittaa tätä kilpailujen ja markkinoiden vääristymää. Antivaltion tuki lainsäädäntöä voidaan käyttää epäreilun verokilpailun rajoittamiseksi erilaisten tukien kautta yritykselle. Voisitko hieman työstää tätä? I've told you. No, me olemme kyllä varmasti aivan yhtä mieltä. Omalla kielelläni tuossa juuri kerroin, että olen valmis toimimaan sopimuksen asettamiin rajoihin asti. Ja te sanoitte omassa puheenvuorossani aivan samaa. Me olemme varmasti yhtä mieltä tästä asiasta. Kiitos. Sitten ECR Bokros. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nykyisessä tehtävässänne, herra Almunia, teillä on ollut ilo työtä uusien jäsenvaltioiden kanssa valitettavasti siitä syystä, että jotkut ovat syvässä kriisissä – Jotkut maat ovat myös kilpailukykyisempiä kuin moni läntinen maa. Siellä on jopa parempi ympäristö kilpailun sääntelemiseksi, kun on puhetta siitä, että ei ole suoraa kytköstä kriisinhallinnan ja kilpailupolitiikan välillä, niin vain tässä aprikoin, voimmeko jotain oppia kokemuksista ja käytänteistä niissä maissa, joissa ei ollut verokeinoja väärintää, vääristä kilpailua, eikä voitu kaikkia järjestelmiä. Toteutu ei ole kyse pelkästään finanssikriisistä, vaan jotkut hallitukset ovat enemmän virittäytyneet kilpailun suuntaan kuin moni läntinen maa. Monissa itäisissä maissa emme ole koskaan kuulletkaan kansallisista mestareista, jotka saisivat tukea valtiolta edes kriisitilanteessa tai muutenkaan. Yleisesti kysyisin, mitä te olette oppinut näistä maista, jos jotain. Mikä olisi hyödyllistä myös ajatellaan teidän uutta tehtäväänne. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Niin todellakin olen oppinut paljon näiden viiden ja puolen vuoden aikana. Olen oppinut erilaista taloudellista asenteista, prioriteeteista, verotus- tai muun talouspolitiikan määritelmistä uusissa jäsenvaltioissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Oma analyysini, analyysini voidaan jakaa kahteen aikatauluun. Ennen kriisiä ja kriisin aikana. Ennen kriisiä tämä oli hyvin vaikuttava. Muistan, äh, kun oli Reenin kanssa, seuraajani kanssa, me julkaisimme tiedonannon laajentumisen viidestä ensimmäisestä vuodesta, sen taloudellista vaikutusta, ja tämä oli äärimmäisen myönteinen analyysi. Se osoitti dynamiikkaa, rohkaisua, kannustimia uudistuksille, BKT per capita parannuksia, hyvinvoinnin lisääntymistä eu talouksissa ja niin edelleen, ulkomaisten investointien saamista, instituutioiden uudistamista, markkinasektorien kehittymistä. Nyt kriisin aikana, tämän kahden vuoden aikana, mm, arviointi on valitettavasti hieman erilaista. Miksi näin on? Siksi, että osa näiden maiden kasvusta eri tasoilla, siis kaikissa ei menty samalla tasolla, mutta tämä on yleinen piirre kaikkien Keski- ja Itä-Euroopan maiden osalta. Osa näiden maiden kasvusta perustui kriisin aikana hävinneelle ulkoiselle, ulkoiselle sijoitukselle. Ulkoiset maksut tuli maahanmuuttajien muualle muuttaneiden lähettämistä varoista ja vientituotteiden markkinat vähenivät ja joidenkin maiden kasvumallin nopeus on noussut nyt sanomalehtien ensi sivulle. Se, millä tavalla näiden maiden hallitukset ja viranomaiset hoisivat taloutta, tilannetta ennen kriisiä, miten he ovat kriisiä hoitaneet. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on valitettavasti huonoja tapauksia, mutta myös äärimmäisen hyviä esimerkkejä maista, jotka tulevat elpymään ja tulevat olemaan lähikuukausina tai vuosina jälleen uskomattoman dynaamisia. Pikkainen lisäkysymys, koska ensimmäinen kysymys on kovin pitkä, mutta kysymys on siitä, onko sillä vaikutusta teidän nykyisessä tehtävässänne, tehtävässänne kilpailupolitiikasta vastaavana komission jäsenenä. As competition commissioner, I cannot distinguish. En tässä tehtävässä niin voi tehdä eroa eri maiden välillä. Heidän täytyy täytäntöön panna kilpailusääntöjä, kilpailulainsäädäntöä, perussopimusten määräyksiä samalla tavalla kaikissa maissa. En voi tehdä eroa. En voi kysyä, mistä tulette, että olen siellä jotenkin löysempi tai jossain tiukempi pitää paikkaansa ja kaikki tämän tietävätkin, että rikkaimmat maat voivat käyttää enemmän valtion tukia suurissa talouksissa. Siellä on myös isompia yrityksiä, jotka saattavat olla houkutuksessa käyttää vääriä asemansa. Mutta täytäntöönpanon pitää olla sama 27 jäsenvaltion kohdalla. Kiitoksia sitten herra Fox. Uh, thank you, madam. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra Almunia, haluaisin esittää teille kysymyksen sakoista, joita komissio haluaa asettaa kilpailusääntöjen rikkoville yrityksille. Mitä teidän mielestänne pitäisi tapahtua näille sakkorahoille, joita kerätään? Pitäisikö ne palauttaa kansallisvaltioille ja jos näin on, niin miten ne jaetaan, eritoten miten ne jaetaan, jotta voidaan korvata niille jäsenvaltioille, jotka ovat enemmän kärsineet jostakin kilpailua säätöjen rikkovista toimista kuin toiset, vai palautettaisiko nämä nyt väestömäärän suhteututtuna vai riippuen miten BKT on maksettu. Jos näitä ei palauteta jäsenvaltioille, miten teidän mielestänne nämä varat pitäisi käyttää? The answer is very simple. This... Vastaus on hyvin yksinkertainen. Nämä varat menevät EU-talousarvioon. Niitä ei voida käyttää sinä aikana, kun nämä näistä sakoista vielä keskustellaan tuomioistuimessa, mutta nämä ovat EU-varoja. Kuten tiedätte, jos EU-talousarvio vuoden lopussa on ylijäämäinen, niin tämä ylijäämä pitäisi palauttaa sitten jäsenvaltioille. saman järjestelmän mukaisesti, kun nämä jäsenvaltiot ovat antaneet oman panoksensa EU-talousarvioon. Mutta siis vastatakseni kysymykseen, ne sakot tulevat EU-talousarvioon. Kyllä. Yksi esimerkki, jos ajatellaan Espanjaa, voisi vaikuttaa jokin kilpailutoimi. Eikö Espanjassa enemmän korvauksia johtuen tuloista, joita saadaan sakosta. Tiedän, mitä tietynä hetkenä tapahtuu, mutta onko tämä riittävää, että jäsenvaltiot saavat riittävästi korvauksia, jos ne eniten kärsivät kilpailuvastaisista toimista, vai olette tyytyväinen tilanteeseen? Spain or Britain or... Espanja, Iso-Britannia, Puola tai mikä maa nyt onkaan käsissä kyseessä. Ne eivät voi vaatia näitä varoja itselleen, vaan nämä varat kuuluvat EU-talousarvioon. Maiden täytyy keskustella siitä, mikä on EU-varojen jako. Tästä täytyy keskustella teidän parlamentin kanssa ja seuraavalla kerralla, kun tarkastellaan uudelleen talousarviota ja varainhoitoasetusta, niin varmastikin EU-prioriteetit paremmin heijastuvat Euroopan unionin talousarviossa. Uh, for... Kiitoksia sitten Kuen puolesta herra Klyte. Ja, vielen Dank. Monet kiitokset puheenjohtaja. Oikeastaan kollegani Thomas Hendel eh, halusi esittää kysymyksen, mutta hän on valitettavasti sairastunut ja siksi minä esitän hänen kysymyksensä. Herra Almunia, kirjallisissa vastauksissanne olette ilmoittaneet, että syyskuussa 2008 nämä tukijärjestelmät, mitä on hyväksytty, niitä tullaan soveltamaan jatkossakin. Onko niin, että te ja komissio lähtevät siitä, että jos ajatellaan esimerkiksi Delliä, joka mm, siirtyi Irlannista Puolaan, että tuette e, tällaisia siirtymiä toisesta jäsenvaltiosta toiseen huolimatta e, yrityksen rahoituksesta tai tuleeko komissiolla olemaan rohkeutta ähm, ähm, eri eurooppalaisissa jäsenvaltioissa ähm, estää tällainen siirtyminen, jos ajatellaan esimerkiksi eurooppalaisia taajamia ja Ruurin alueelta, voin kertoa, että Bohumin ja muiden sijaintipaikkojen välillä on epäreilua kilpailua. No, liittyen tähän kysymyksen ensimmäiseen osaan, kun ajatellaan tilapäisyyttä tässä tukiohjelmassa, se tuli 2008 lopussa käyttöön ja se on tilapäinen periaatteessa 2010 joulukuuhun asti, kuten totesin aikaisemmin. Tämä nyt on se aikataulu, mutta joskus se täytyy vielä vahvistaa, muuttaa sen mukaan, mitkä ovat olosuhteet taloudellisesti. Se on kuitenkin poikkeustoimi kriisitilanteessa. Ei sen takia, että suhteiden takia toiminta on hiljentynyt, vaan tässä on supistusta tapahtunut taloudessa, kuten aikaisemminkin olemme kärsineet seurauksista, jos pääsemme jo näistä vaaroista eroon, kuten olemme kokeneet kahden vuoden aikana, niin sitten nämä häviävät ja palataan normaaliin päiväjärjestykseen kuten on aikaisempina vuosinakin tehty ennen kriisiä. Sitten se tämä erityinen deltapaus. Olematta tässä mikään asiantuntija voin sanoa, että ei ole mitään suoraa mekanista suhdetta siinä, mitä me Delissä päätimme Irlannin kohdalla tai mitä me annoimme Puolassa Delille. Kyse on kahdesta sijoituksesta, kahdesta eri sijoituksesta Irlannin kohdalla – käytettiin globalisaatiorahaston varoja, koska siellä suljettiin tehdas ja varoja käytettiin sääntöjen mukaan. Puolan Dellin kohdalla on kyse valtiontukijärjestelmästä. Se korostan ei vielä liity Ilanin tehtaan sulkemiseen ja se myönnettiin, koska ei ollut mitään sellaista, joka olisi ollut sääntöjen vastaista. No ja, wenn ich noch mal kurz... No jos saan esittää vielä lyhyen lisäkysymyksen. Työntekijöiden kannalta ongelma on se, että samasta kassasta saadaan rahaa Euroopan tasolla, eikä siinä sitä kautta luoda uusia työpaikkoja tukien kautta ainoastaan toimipaikat siirtyvät ja se johtaa siihen, että Puolan ja Irlannin tai myöskin muiden jäsenvaltioiden välillä syntyy palkkakilpailua. Täällä puhuttiin myöskin jo aikaisemmin verotuskysymyksistä. Miten saadaan aikaan se, että tämän tyyppinen kilpailu päättyy tähän liittyy sellaisia ongelmia, joita pitää tarkastella kriittisesti, koska se saa aikaan sen, että monet työntekijät suhtautuvat kriittisesti EU-hun. He kysyvät, että mitä hyötyä EU-sta on tällä lailla ehkä kilpailu painostaa. Entiendo, entiendo su argumento. Ymmärrän kyllä perustelunne, mutta toteaisin teille, että ei voida soveltaa tätä argumenttia tähän konkreettiseen tapaukseen, jonka mainitsitte, koska tässä ei ole mitään suoraa suhdetta yhden tehtaan sulkemisen tai toisen investoinnin välillä toiseen tehtaaseen toisessa maassa. Heillä on täysi oikeus saada nämä tuet muuten puolalaiset työntekijät kysyisivät, että millä argumenteilla te sanotte, että minä en voi näitä eurooppalaisten normien sallimia tukia saada. Ei tässä ole mitään suhdetta sen välillä, että Irlannissa suljetaan yksi tehdas, me olemme kaikki tästä pahoillamme, ja tässä on tukia työntekijöille globalisaation rahastosta. Ja sitten on valtiotukia, jotka täysin oikeutetusti Puolan kaltainen valtio, jossa ähm, tulotaso ihmisillä on äh, erittäin alhainen. Siellä on oikeus käyttää tällaisia investointeja. Tämä on ainut malli rahoittaa kehitystä. Thank you. Uh, now the... Äh, kiitoksia sitten EFDn puolesta herra Andreasen. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, in fact, I had... Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan sama kysymys minulla kuin edellisenäkin. Palaan Dell-tilanteeseen. Hyväksyttekö valtion tuen tapauksessa, jolloin kun tiedätte, että tämän toiminnan seuraukset edellyttävät myös yhteisön avustuksen myöntämistä? Toistaan vastauksen, jonka juuri annoin edelliselle kollegalle. Ei ole mitään kytköstä en ole valmis antamaan valtion tuolle lupaa, jos se perustuu sijoitukseen, joka johtuu yrityksen siirtymisestä muunalle, koska se totta kai maksaa myös meille. Näis, näin ei ollut tässä tapauksessa. Evident when you are making the... No on aivan selvää, että kun te tehdään päätöstä tehtaan siirtämisestä paikasta toiseen, niin jotkut ihmiset menettävät työpaikkansa. Eihän tätä voi jättää huomiota silloin, kun tekee päätöksiä valtion tuen maksamisesta. Täytyy olla tietoinen siitä, että tällä tulee olemaan vaikutuksia siihen paikkaan, jos, josta tehdas, laitos lähtee. Ei voi vain yksinkertaisesti sanoa, että ei tässä mitään suhdetta ole. Totta kai siinä on keskinäinen yhteys, se on selvää. Jos jossain antaa valtion tukea tehtaan rakentamiselle, niin tämä johtaa siihen, että tehtaat muuttavat lähtevät jostain toisesta maasta tuohon toiseen maahan ja tällä tavalla jonkun toisen maan työntekijät menettävät työpaikkansa, eikä tätä tilannetta voi jättää huomiota. Joten kysyn teiltä, että kun te arvioitte valtion tuen antamis mahdollisuuksia tällaisissa olosuhteissa, niin muistatteko sen, että tässä vaaditaan sitten myös Euroopan globalisaatiorahaston käyttöä niiden ihmisten tilanteen lieventämiseksi, jotka menettävät työpaikkansa? Noin yleisesti ottaen. Emme puhu mistä nollasumapelistä, edes uutta rikkautta, uutta sijoitusta, uusia työpaikkoja, niin ei se välttämättä tämä uusi perustu siihen, että työpaikkoja tai tuotanto leikataan muualla. Muuten kasvu olisi nollaa. Sen sijaan voidaan keskustella siitä, jos Delin tapauksessa Iranissa ja Puolassa Puolan sijoitus on seurausta Iranan tehtaan sulkemisesta ja minun saamieni tietojen pohjalta, kun komission jäsenellä en ole ollut kilpailusta enkä sosiaalisijoista, mutta kuitenkin kollegion jäsenenä, niin tämä sijoitus ei liittynyt mitenkään tehtävän sulkemiseen. Thank you. We now move on into the last. No niin, sitten viimeinen kierros kansanpuolueen puolesta. Rova Hübner. Thank you very much, uh, Madam uh, Chair. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, hyvä komission ehdokas. Te olette varmasti jo nyt vakuuttaneet meitä optimismillanne ja ammattitaidollanne. On erittäin selvää, että te olette perineet tässä kilpailukomissaarina, perineet siis Euroopan, jolla on massiivinen valtion apu, taakka. Tämä liittyy näihin rahoitusinstituutioihin, että tätä jo, te tästä jo keskustelitte, mutta tämä liittyy myös reaalitalouteen, yrityksiin ja teollisuuteen. Voisitteko hieman tarkemmin kertoa siitä, millä tavalla haluatte mennä eteenpäin, kun vastataan tähän haasteeseen, joka liittyy yrityksiin ja teollisuuteen, niiden toimiin reaalitaloudessa ei siis rahoitussektoriin. Mil, miten paljon komissio tällä hetkellä tietää jäsenvaltioiden äskettäin tekemien päätösten legaalisuudesta, oikeudellisuudesta, joita tehtiin kriisiolosuhteissa? Ja mitä tulee valtionapustrategiaan, mitä voitte tehdä, jos mitään yleensäkään, varmistaaksenne, että jäsenvaltiot ja komissiossa löytävät oikean tasapainon valtion tukisääntöjen ja kasvojen ja vakaussopimuksen välillä? välillä ja sen osalta myös, että komission täyt, Euroopan unionin täytyy olla kilpailukykyisempi ja luoda enemmän ja parempia työpaikkoja. Senora diputada. Kiitoksia edustaja. Puhuitte massiivisista valtion tuista. Jos lukuni nyt ovat oikeat, kun otetaan sellainen valtiotuki pois, joka on johtunut kriisistä ja annettu lupaa näissä tilapäisissä puitteissa, jotka on hyväksytty nimenomaan kriisin takia. Siis jos nämä valtiotuet nyt suljetaan pois, niin normaali valtion tuki on 0,5 prosentin luokkaa PKTLstä, tai kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin oli kymmenen vuotta sitten tilanne. Siis vain kriisi on lisännyt tätä, olen aivan samaa mieltä että kyse on nyt siitä, miten päästään ulos näistä tilapäisistä puitteista, kun kriisi väistyy. Milloin ja miten? Kuten on äh, finanssipolitiikassakin, äh, rahapolitiikan virikkeiden kanssa tai muiden tilapäisten toimien laita kriisitilanteessa, niin minun kantani on, että meidän täytyy keskustella nyt pois pääsy strategiasta. Meidän täytyy nyt miettiä, mitä teemme, että voimme vetäytyä näistä tilapäisistä poikkeuksellisista puitteista. Mutta, mutta täytyy tarkkaan miettiä milloin. Emme ole ihan vielä päässeet eron kriisistä paremmassa jamassa kuin vuosi sitten, mutta emme ihan vielä selvinneet ja olemme huomaamassa, että jotkut jäsenvaltiot ovat pääsemässä pinnalle – Omamani ei. Se on ainoa, mutta riski edelleen on. Se on korkea se riski ja siksi on oltava myös varovainen tässä astettaisuudessa. Mutta jos asiat sujuvat hyvin, niin meidän ennusteittemme mukaan tämä tilapäinen suunnitelma muulle kuin rahoitusalalle päättyy tämän vuoden lopussa. Ja sitten rahoituspuolella me olemme aloittaneet keskustelut ekofinissa siitä milloin, mutta vielä ei ole päätöstä tehty. Se, mitä viime vuonna ei edes pidetty tarpeellisena hyväksyä tänä vuonna. Meidän täytyy olla varovaisia. Kun nämä tilapäiset puitteet häviävät, voin sanoa sitten, että meidän täytyy syventää tapaa tai keinoa jonka olemme käynnistäneet ennen kriisiä, tosin kriisin aikanakin, niin että me teemme enemmän valtion tuista taloudellista analyysiä. Ja meidän täytyy, niin rouva puheenjohtaja, täytyy käyttää myös tasetestiä. Mitkä ovat hyödyt ja mitkä haitat? Lisäkysymys tietenkin vielä. Ei ole kysymystä sanoa vain yhden virkkeen. Totta kai 0,5 prosenttia VKT on alhainen, mutta se jakautuu epätasaisesti. Joissakin jäsenvaltioissa on nolla, kriisin tekijät sitten puolestaan korkea muualla. Vain kommenttina. I, I fully agree, but in any... Olen täysin yhtä mieltä kansanne, mutta mikä tahansa nyt onkin sitten yksittäisten jäsenvaltioiden kanta tähän epätasaisen 0,5 prosentin jakoon, niin kaikki ne isot vanhat, uudet, vanha, äh, pienet, niiden täytyy kaikkien pitää kiinni valtion tuki lainsäädännöstä. Um, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Rova Merci, président. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Nykyinen kriisi edellyttää, että me sopeudumme, mietimme lainsäädäntöä, mutta mielimme myös lähestymistapamme kilpailu. Haluaisin kuulla näkemyksemme kahteen täsmällisen esimerkkiin. Toinen on ehkä vähäisempi, toinen tärkeämpi, koska se on ajankohtainen eikä liity pelkästään Euroopan koko maailma. Ensinnäkin autoasetus, tarkistus, se on vaarassa oikeastaan karistakin syystä se, että meillä ei ole mahdollisuutta yrity, yrittäjillä myydä yritystään sille, joka on valittu. Tässä varsinkin yritysvapauteen ollaan puuttumassa, mutta se on tärkeää, että nyt on tärkeää Tarkista asetusta. Siitä syystä olemme nyt kriisissä. Ja siellä on kuitenkin yli 300 000 yritystä ja miljoonia työpaikkoja myös mukana. Huolimatta kolleganne kansainvälistä kaupasta vastaavan komission jäsenehdokkaan puolesta tämä hiilivero, niin huolimatta näistä lausumista ja huolimatta siitä, että eikö saatu aikaan tulosta, niin eikö tämä velvoita miettimään uudelleen kantaanne siitä, että ruvetaan hiilivetoa veroa noudattamaan Euroopan unionissa, koska on välttämätöntä, että Eurooppa suojelee yrityksiään epäilulta kilpailulta maista, joissa ei ole minkäänlaista ympäristörajoitus. Siinä oli samaa mieltä vihreän kollegan kanssa, että loppujen lopuksi ympäristösuojelukriteerit muuttuvat kilpailukriteereiksi. Merci beaucoup. Sur la réglementation, No tästä sääntelystä autoteollisuudessa, kuten tiedätte, se on pitkä kuulemismenettely. Parlamentti osallistui myös siihen. Komissio ei ole pelkästään osallistunut kuulemiseen. Meillä on myös tiedonanto sääntelyn purkamista. Toivottavasti jo kuuleminen saatetaan päätökseen, että voimme hyväksyä uuden asetuksen ennen tai toukokuuta. Mitä sitten meidän nykyisessä me sanotaan? Siinä säilytetään poikkeukset luokkakohtaisesti. Miten ranskaksi sanotaan korjausosien osalta ja osien osalta varausien osalta. Ja sitten ja kenet otetaan myös tähän pakettiin mukaan, nimittäin mitä me yritimme edistää tätä moniala, kiitoksia herra Kosesta tästä käännöksestä, käännösavusta, niin sitä on kovin vähän käytetty. On huomattu, että jos meillä on jakelija per merkki, niin alalla on paljon kilpailua ja voi, voi yhden auton kohdalla löytää paljon jakelijoita, ei tarvita mitään erityisjärjestelmää. En minä ole näitä riskejä, jotka otettiin esille, mutta minä olen kyllä valmis miettimään tätä avointa prosessia kuulemisessa ja keskustelussa, minkälaisia ongelmia täytyy ratkaista. Meillä on aikaa vielä toukokuuhun mennessä. Sitten hiiliverosta. En ole tässä mikään asiantuntija ollenkaan. Ymmärrän kysymyksen hyvin. Se on aivan sama ongelma, joka tuli herra Lamperin ja Gigun kysymyksissä. Rajoilla oleva hiilivero on sellainen, että parempi olla keskustelematta siitä, koska Kööpenhaminan jälkeen saadaan sopimus ihan tosissaan. Jos me pyrimme löytämään ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan ratkaisuja, ja jos niissä käytetään protektiivisuusvälineitä, niin silloin menetetään, hävitään kaikessa. Ei pelkästään ympäristön vuoksi, vaan siinä hävitään myös taloudessa, kaupassa ja kaikessa. We have a very brief follow-up. Ihan lyhyt lisäkysymys, jos sellainen löytyy. Short. Lyhyt. Sur la, sur la dernière position. Tästä viime kannanotosta, mitä Rova Goulart totesi, miten selittää kansalaisille, palkansaajille, että heidän yrityksensä suojelee ympäristöä mutta työpaikkakustannuksella, koska muut eivät joudu noudattamaan samoja ympäristömääräyksiä. Syntyy epäreilua kilpailua. No ei, mutta kun tämä on myös Rovagularin aihe, että tässä täytyy myös valistusta harjoittaa. Kansat eivät ymmärrä, että he menettävät työpaikan muiden kustannuksella, koska moni yritys harjoittaa epäreilua kilpailua. No, korostan, että ehkä nyt ihan sama asia ole, mutta me keskustelemme tästä. Mutta sen minä totesin, että meidän täytyy työstää vakaata kantaa Euroopassa tulevina kuukausina, että saadaan kokonaisvaltainen sopimus ilmastonmuutoksessa. Se, sen täytyy ratkaista myös esille ottamana ongelmat. Ne ovat todellisia. Jos on kilpailukykyisiä nousevia talouksia alhaisin palkkakustannuksiin, ja sit ei kuitenkaan siellä sitouduta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta ei se ole ainoa hypoteesi. Se, mitä täytyy työstää, on, että saadaan aikaan sopimus. Ja siinä tarvitaan ponnisteluja. Kööpenhaminassa nähtiin, miten vaikeaa se on. Mutta siellä nähtiin myös, että jos Eurooppa ei ole aktiivinen ja johtajan asemassa sopimusta ei saada, siksi meidän hartilamme on vastuu siitä, ei se ole meidän etujemme mukaista pelkästään, vaan myös meidän vastuullamme suhteessa ilmastonmuutokseen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi herra Kaasa. Good evening, Commissioner Designate. Hyvä ilta. Minäkin haluaisin puhua näistä valtion tuista ja niin kuin on sanottukin näinä kriisiaikoina, rahoituksen ongelma-aikoina on suuntaus siihen, että kilpailu vääristyy, kun yritykset saavat valtion tukea. Kysymykseni teille on se, oletteko te tyytyväisiä käytettävien poliitikkojen tehokkuuteen ja olisiko jotain, jota olisitte tehneet eri tavalla, jos olisitte olleet päättämässä tästä. Ja kun me keskustelimme uusista tulokkaista euroalueelle, Slovakiasta olin itse mietinnön esittelijänä. Te sanoitte, että valtiotuet johtavat yhtenäismarkkinoiden vääristymiseen. Uskotteko yhä tähän, hyvä komission jäsen ehdokas? No kyllä minä yhä siihen uskon. Minä uskon. Ne no on hyviä valtiotukia, huonoja valtiotukia. Meidän täytyy käyttää julkisia varoja jotta voidaan vastata tiettyihin markkinaongelmiin ja rohkaista jotain politiikkaa, jota normaalien markkinamekanismin kautta ei saada aikaiseksi tai joka saataisiin aikaiseksi hyvin epäreilulla jakaumalla. Meidän täytyy raka- rahoittaa tällaista julkisista varoista. Poliittisesti nyt voidaan keskustella siitä, millä tasolla tätä rahoitusta voidaan antaa, mitä rajoja sillä on, mikä on tehokkain tapa se, Tämä on äärimmäisen tärkeä todellista keskustelua, mutta se tosiasia, että julkisia varoja pitäisi käyttää hyvin tarkoituksiin, on minun vakaumukseni. Samalla tiedän kuitenkin, että me emme aina käytä julkisia varoja hyvällä tavalla. Valtion tuki, sitä pitäisi käyttää tietyissä puitteissa ja minun mielestäni näitä puitteita pitäisi parantaa. Me olemme viime vuosina ennen kriisiä parantaneet tätä puitteista. No nyt meillä on käsissämme kriisin seuraamukset. Me mietimme, millä tavalla voimme vetää pois poikkeukselliset tukipuitteet, joita, jotka hyväksyttiin kriisin takia. Ja kriisin jälkeen me jatkamme tätä sop- näiden kehysten sopeutusta. Vuonna 2005 me hyväksyimme valtion tukitoimintasuunnitelman, jossa oli hienosäädetympi parlamentaarinen lähestymistapa ja niin edelleen. Meidän täytyy oppia omista kokemuksistamme, mutta mielestäni aina täytyy ottaa huomioon se seikka, että tämä julkisten varojen hyvän, hyvä käyttö – se pitäisi, sitä pitäisi tarkastella myös tiettyjen julkisten varojen huonon käytön antamme esimerkkien valossa. Me olemme nyt sisämarkkinoilla. Meidän täytyy ajatella myös yhteen törmäys mielessä asioita. Tämän vuoksi yleisessä blokkipoikkeuksessa valtion tukien, tukien osalta otetaan huomioon alueelliset poikkeukset. Olen samaa mieltä, että varmasti tulee vääristymiä yhtenäismarkkinoilla ja kilpailussa. Minä uskon myös, että meidän tarvitaan, kuten te totesitte, kelvollinen ulospääsystrategia. Eikö meidän pitäisi päättää myös siitä, milloin pääsemme eroon tästä järjestelmästä. Kun aikaisemmin vastasitte sitten toiseen kysymykseen, niin me tiedämme, miten me sen teemme. Mutta on kovin varhaista vielä aikataulusta sanoa mitään, milloin se toteutuu. Mielestäni on aika kiireellistä päättää siitä tiukasta aikataulusta. Milloin luovumme järjestelmästä? Juu read with some jos lukee huolella tai kuuntelee, kuuntelitte huolella aikaisempia sanoja, niin löydätte sieltä hieman sävyeroja. Aikaisemmissa valtion tuki vastauksissa en maininnut mitään päivämääriä talouksiemme ei rahoitusaspektien osalta. No sanoin, että periaatteessa 2010 joulukuussa – toivottavasti joulukuussa 2010 voin sitten sanoa, että tämä loppu nyt, koska kriisi on ohi. No, valitettavasti tiettyä epävarmuutta ilmassa yhä leijuu. Kiitoksia. Sitten herra Ferber. Kiitoksia puheenjohtaja herra Almunia. Tänään olemme lyhyesti jo keskustelleet siitä, että mitä, millaista yhteistyötä harjoitatte Euroopan parlamentin kanssa ja kollega Dati myöskin puhui siitä, että ryhmäpoikkeukseen on tänä vuonna tulossa erilaisia muutoksia ja haluaisin kuulla, mikä niiden sisältö on ja haluaisin kysyä, että miten te ajattelitte näissä asioissa tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. En ese punto tämän asian osalta voitaisiin todeta, että minulla on tässä jo todisteita. Minun ei tarvitse tässä nyt yrittää vakuuttaa teitä siitä, että tulevaisuudessa yritän löytää hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin. Uskon, että meillä nyt on ollut viimeisten viiden vuoden ja joidenkin kuukausien aikana jo nämä hyvät suhteet, kun olen ollut komission jäsenenä. Minä olen ollut valiokunnassa useaan otteeseen ja olen pyytänyt useampia tapaamisia kanssanne, kun on onnistuttu järjestämäänkään. Ja olen tavannut koordinaattoreita ja kaikkia niitä valiokunnan jäseniä, jotka ovat halunneet tulla mukaan. Ja minulla oli loistavat suhteet edelliseen talousvaliokunnan puheenjohtajan, samoin kuin nykyiseen puheenjohtajan Rova Bolsin. Aina kun haluatte keskustella, käydä näkemysten vaihtoa, esittää minulle ajatuksia, olen käytettävissäni. ja aina ne päätökset, jotka minun täytyy tehdä ja parlamentti täytyy tavalla tai toisella olla mukana näissä päätöksissä, niin minä teen kaiken mahdollisen, jotta parlamentti olisi mukana niin kuin sen täytyy olla. Aikaisemmin jo puhuimme tästä tulevasta asetuksesta, jonka yksityiskohtia me emme nyt vielä tiedä. Siis kysymys on näistä joukkokanteista vahingonkorvausten osalta. Mutta tässä on vielä paljon päätöksiä, joita komissio itse tulee tekemään. Minä tulen kertomaan teille, millä tavalla ajattelin nämä päätökset tehdä, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, josta juuri keskustelimme, autoteollisuuden sektoriaaliset poikkeukset ja konkreettisissa tapauksissa, joissa päätetään soveltaa kilpailusäännöksiä. Ja jos tässä on kysymys luottamuksesta tiedoista, en voi kertoa teille yksityiskohdista, mutta e- jälkikäteen voin kertoa teille, miksi minä ja komissio kokonaisuudessa teimme tiettyjä päätöksiä. Kiitoksia siitä, että haluatte tulla tänne keskustelemaan kanssamme, mutta juuri mitä tulee ryhmäpoikkeusasetuksiin, niin minua kiinnostaisi kuulla, että kun komissio ne laatii, niin haluaako se itse myöskin soveltaa niitä ja sitten haluaako se soveltaa niitä kuulematta ketään. Ja kysymykseni on, kun meillä on hiukan kokemuksia teidän edeltäjistänne, eh, niin tuletteko tekemään yhtä tiivistä yhteistyötä kuin esimerkiksi liian varhain kuollut Karel van Niet, tai teettekö yhteistyötä niin kuin suora edeltäjien Rouva Cruz. Eli silloin, jos Cruzin mallia noudatatte, niin silloin ette voisi keskustellakaan täällä yhteistyöstä. Jos panna vielä korkeavalle jalustalle, minä yritän olla kyllä heidän eroisensa. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. No niin, sitten seuraavaksi SD-ryhmän puolesta Elisa Ferreira. Tervetuloa, hyvä komission jäsenehdokas. Teillä on paljon kokemusta ja pätevyyttä ja tässä on paljon odotuksia nyt ensinnäkin millä tavalla, mitä uutta tulette tuomaan, jotta voitaisiin helpottaa yritysten luoton saantia? Tämä on äärimmäisen tärkeää kilpailun kannalta eritoten pk-yrityksille. Toinen kysymykseen liittyy vielä valtion tukiin. No nyt kun me tästä poikkeuksellisesta kriisistä pääsemme eroon, meillä on hyvin erilaiset markkinat tässä. Yli 85 prosenttia tästä tuesta oli kansallista luonteeltaan. Eikö nyt olisi hyvä hetki tehdä eurooppalaisella tasolla alakohtaisia analyysejä, tehdä joitakin sektoriallisia tutkimuksia, joita me parlamentista olemme pyytäneet. Kenties yhdessä näistä tutkimuksista voitaisiin keskittyä siirtyä elintarvikejakelusektoriin, jossa on valtaissa paikallisen tason kilpailun eriarvoisuutta. Kiitoksia Kostero Ferreira. Tämä ulottuasia on avainasemassa ja vaikea. Miten voisi vaikuttaa siihen, että yrityksellä annettava luototus, kuten totesitte, varsinkin pk-yrityksellä annettava luototus, pääomamarkkinat eivät ole niin hyvin avoina, niin miten siihen puututaan kilpailupolitiikalla epäilemättä. Rahoituslaitoksessa tarvitaan rakennemuutoksia. Vältettäisiin se, että nämä huonot hoitajat, suorittajat saavat hyötyä valtavista julkisista tuista säilyäkseen markkinoilla ja vääristäkseen kilpailua ja saastuttaakseen tavallaan tällä tavalla koko järjestelmän toimintaa pankkijärjestelmäänkin. Ilman rakennemuutoksia, ilman taseiden vahvistamista, ilman että on pääomitusta ja maksukykyä näissä laitoksissa, niin ei ne voi saada luototusta. Huonot pankit eivät anna hyviä luottoja. Mahdollisimman nopeasti meidän täytyy tervehdyttää tätä, pääomittaa, vahvistaa taseita rahoitusjärjestelmässä Tämä ei liity pelkästään kilpailupolitiikkaan, vaan valtiotukipolitiikkaan, rakennemuutokseen. Se on tärkeässä asemassa. Sitten mitä tulee näihin alakohtaisiin välineihin, se on hyvä väline. Se on voimakas väline entisessä edellisellä kaudella oli pari esimerkkiä tästä. Minä käsittelin kahta juttua, täysin menestystarinoita. Energia-ala ja lääkealaa edelleen voidaan tätä kilpailupolitiikkaa sielläkin kehittää. Mainitsitte alaan, missä on selviä kilpailuongelmia. Se täytyy tarkastella. Olen valmis siihen, totta kai. Ja jos siihen vielä voidaan puuttua Euroopan tasolla, tai sitten voidaan miettiä ehkä kilpailuviranomaisten toimin kansallisella tasolla. Me olemme hyvin hedelmällisessä yhteistyössä heidän kanssaan jatkuvasti. Só uma pequena pergunta suplementar. Eh, Ihan pieni lisäkysymys vain. Kun teillä on kunnianhimoja tässä ja millä tavalla voi, aiotte vahvistaa käytössänne olevaa tiimiä? Ja miten sen avulla voitte vahvistaa toimintaanne tarvitsette lisävaroja, lisää henkilöstöä. Tämä on asia, josta on keskusteltu parlamentin kanssa. Onko tämä ongelma nyt ratkaistu? General, el futuro director general. Oleva pääjohtaja, muut viranhaltijat varmasti mielissään, jos pääset vastaamaan tähän kysymykseen. Minä haluan olla varovainen. Kilpailupääosastolla on suuremmoisia yksiköitä ja suur, hyvää yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa – 2004 käynnistettiin tämä järjestelmä ja sitä me vahvistamme, laajennamme kykyämme toimia samojen periaatteiden nimissä, samojen tarkoitusperien hyväksi, mutta en minä nyt tänään pysty sanomaan, kun ensimmäisen päivän tänne tulee, ennen kuin minut on vahvistettu virkaan, niin että minä tarvitsen enemmän voimavaroja. Se jää nähtäväksi, mitä me voimme tehdä enemmän vielä niillä välineillä, joita komissiossa on. jos sitten jatkossa olen sitä mieltä, että se, mitä te minulta pyydätte ja mitä minun täytyy tehdä vastuukysymyksissä, enkä pysty tekemään noin tuhannen virkamiehen kanssa kilpailupääosastolla, niin voitte sitten palata tähän kysymykseen siitä, tarvitaanko lisää voimavaroja. Um, thank you. Uh, no, it's... Kiitos. Sitten herra Rapkai. Das Thema... Aihe, joka liittyy äm, sanktioihin kilpailun vääristymien kohdalla, erityisesti kartellikilpailujen kohdalla, niin tässä haluaisin ensinnäkin sanoa, että komissio on mielestäni vastuussa, heidän pitää toimia. Ja sitten seuraavaksi pitää sanoa, että kartellioikeuden loukkauksia pitää tutkia – ja kaikelta ei pidä sulkea silmiä. Siitä huolimatta on avoimuuskysymys myöskin tärkeä. Ja nyt haluan kysyä, että ajatteliteko laatia tai keskustella sellaisesta kriteerilistasta näiden rikkomusten kohdalla, jotta voitaisiin mahdollisesti keskustella parlamentinkin kanssa siitä. Sitä ei ole Paljon asioita katoaa EU-tuomioistuimeen, koska rangaistukset eivät ole riittävän perusteltuja. Minä olen sitä mieltä, että komission pitäisi itse käydä keskustelua sisällään tästä asiasta. Rangaistuksista keskusteleminen on mielestäni aivan normaalia ja loogista. Ja ainahan minä olen avoin keskustelemaan näistä sanktioista Tämä on erittäin tärkeä elementti, kun halutaan panna tiukasti täytäntöön kilpailupolitiikkaa, niin kuin sitä täytyy panna täytäntöön. Mutta meillä on tunnetut kriteerit, meillä on suuntaviivat, jotka on hyväksytty vuonna 2006 näistä sanktioista. Ja näissä suuntaviivoissa kehitellään ja päivitetään saavutettuja kokemuksia sen jälkeen, kun tämä asetus astui voimaan. Tämä on se oikeusperusta, jonka pohjalta sanktiota voidaan asettaa. Muistaakseni tämä oli 1 2003 asetus. Te viittasitte Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiin, aina minä niitä tulen kunnioittamaan, mutta minä haluaisin esittää haluaisin, että esittäisitte minulle esimerkin sanktioista, jotka on hyväksytty sen jälkeen, kun vuoden 2006 suuntaviivat on hyväksytty ja päätös, jonka Euroopan unionin tuomioistuin olisi muuttanut. Minun mielestäni ei ole yhtä ainutta esimerkkiä, jonka pohjalta nyt EU-tuomioistuin olisi tehnyt erilaisen päätöksen kuin mitä on komissio tehnyt. Also darüber kann man natürlich diskutieren, ob No siitä tietenkin voidaan keskustella, että onko tässä ähm, vuoden 2006 määräyksessä kaikki, mitä tarvitaan. En usko, että näin on, mutta ajattelin kriteerejä, ähm, joilla päädytään konkreettisiin päätöksiin. Niitä ei ole. Eli aina toimivaltainen komissaari on asiasta tehnyt päätöksen. Tässä kohdin haluaisin muistuttaa yhdestä toisesta kohdasta. Voisitteko ajatella, että kun meillä on tällaisia sanktioita, joista en halua kiistellä, mutta esimerkiksi konkreettisesti, jos ajatellaan, niin voivatko ne koskea myöskin työpaikkoja? Voisitteko ajatella esimerkiksi sosiaalisia kriteerejä, kuten esimerkiksi sosiaalilauseketta? ja siitä haluaisin keskustella. En minä epäile sitä, etteikö olisi kriteerejä, mutta minä epäilen sitä, että ovatko ne riittävän selkeitä suurelle yleisölle. Totta puhuen, eiköhän ole aika hyvin selvitetty suunta viivoissa se, mitä oli aikaisemmin asetusta. Siellä sanotaan, että pakotteet lasketaan vahingon perusteella, väärinkäytöksen perusteella kilpailuvastaisessa toimissa. Siellä todetaan, että pakotteet lasketaan aiheutetun vahingon asteen mukaan, ei volyymin, vaan myös vakavuuden perusteella. Ja siellä sanotaan, että pakotet lasketaan myös sen ajan perusteella, miten kauan kilpailuvastaista toiminta on jatkunut niin että meillä on hyvin helposti noudatettavia kriteereitä, ja ne antavat selvän tuen. Niille voidaan antaa selvän tuen. On yksi mahdollisuus. Nimittäin, jos jokin yritys, joka on saanut sanktioita, väittää riittävin perusteluin, että se ei pysty maksamaan, niin voidaan muuttaa tätä sanktion maksamista. On tällainen määritelmä ability to pay, ja sitä on jo noudatettu komissiossakin. Se aikaisemmin tehty ilmoitus näissä suuntaviivoissa nimittäin ei pysty maksamaan jotain tiettyä summaa. Tämä sanktio perustellaan, mutta se edellyttää perustelua. Totta kai täytyy olla valppaana, että sellainen yritys ei rukkaa tilannetta huonompaa suuntaa pelkästään päästäkseen kukura vejästä. Totta kai, jos ajatellaan myöhempiä sosiaalisia seurauksia, jos tulee selviä vaikeuksia maksaa, niin totta kai yrityksessä koituvat sosiaaliset seuraukset, jos työpaikat joutuvat vaaraan, kun kerran on kilpailuvastaisen toiminnan harjoitettu, niin on sitten muita välineitä, joka tapauksessa työpolitiikassa, sosiaalipolitiikassa, että voidaan näihin juuriin puuttua. Ei kilpailupolitiikalla voi kaikkien puuttua yhdessä yrityksessä, jos ei ole kilpailumääräyksiä noudatettu. Um, right, thank you. Uh, and, and... No niin, kiitoksia sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, Alden puolesta Ramon Tremossa jo toistamiseen saa viimeisen sanan Ramon. Uh, Madam President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, herra Almuunia. Te olette jo osoittaneet taitonne komission jäsenenä. Toivottavasti niin kuin hyvät viinit, niin tekin ajan kautta vielä kypsytte. Varmasti on huomattu nyt, että Espanjalla on monta tapausta avoinna oletettujen laittomien valtion tukien takia jos olen oikein tässä laskenut, niin kysymys on lähestulkoon 400 avoimesta tapauksesta koskien laittomia valtion tukia hyvin erilaisilla sektoreilla. Espanjassa on myös esimerkiksi FROP-väline, äh, eli pankkisektorin tervehdyttämissuunnitelma ja äh, talouden kannustussuunnitelma. Espanjassahan on valtaisesti erilaisia ö, säännöksiä ja ne ö, antavat oman panoksensa taloudelle ja sen ongelmille. Komission jäseninä osaatteko te puolustaa myös Espanjan etuja silloin, kun ne ovat ristiriidassa Euroopan etujen kanssa? Kiitoksia. Jotkut viinit paranevat vuosien saatossa. Oman alueeni Riohan viinit ainakin myös teidän alueenne. No, valtion tuet Espanjassa on ihan kuin Iranissa, Liettuassa, Kreikassa, missä tahansa Euroopan unionin maassa, niin minulle, kun harjoitan komission tointani talous- ja rahasioissa, niin noudatan eurooppalaisia määräyksiä, puolustan sopimuksia, noudatan neuvoston ja parlamentin päätöksiä, noudatan komission politiikkaa. Tästä on kyse, kun komission jäsenenä aloitin ja Luxemburgin tuomistuomille lupasin ja nyt lupaan sen teille, kenelle tahansa. Un ejemplo concreto. Konkreettinen esimerkki siitä, mistä kysyin aikaisemmin. Barcelona ei voi hoitaa 23 maan kanssa lentoja, lentoyhteyksiä, koska Espanjalla on sopimus maiden kanssa ja ne voivat käyttää vain Madridin lentokenttää. Te olette kilpailukomissaari, aiotteko te toimia tätä upeaa kilpailun vääristymää esimerkkejä vastaan? Usted, eh, en la nueva comisión. Tiedät, että uudessa komissiossa valtion tuet liikennealalla tule, tulevat kilpailupolitiikan piiriin. Olipa missä tahansa valtion tuki, joka ei noudata sääntöjä. Oli missä tahansa kilpailuvastaista toimintaa, yksipuolista toimintaa, 101-102 artikla vastaista. Minä toimin. Una pregunta escrita precisamente a la komissio. Minä tulen esittämään kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle tästä nimenomaisesta aiheesta. Thank you very much, and that was happy. Kiitoksia. Tässä hoidettiin sopivasti, kun liikennevaliokunnan väki oli jo mennyt. Älkää kertoko heille. Näin päättyvät kysymykset. Komission jäsenehdokas saa viitisen minuuttia esittääkseen yhteenveron. Ehkä hänellä on jo oma paperinsa, huomasin ykkösen kohdalla, että lupasitte herra Ferberille, että olette parempi kuin paras. Toisin sanoen, todennäköisesti ihan kuin ykkönen. Voisitteko noin yleisesti ottaen sitoutua siihen, mitä minä olen esittänyt ainakin? Gracias, señora presidenta, por supuesto. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tietystikin näissä kolmessa kohdassa, jotka luitte alussa, ja jonka valti- valiokunnan sihteeri minulle on antanut. Olen täysin yhtä mieltä näistä. En tiedä, vaaditaanko, että komission jäsenehdokas allekirjoittaa nämä täällä valiokunnan edessä vaiko julkisesti vain ilmaisee olevansa yhtä mieltä näistä asioista. Tiedotus, olen yhtä mieltä tästä sitoumukseni ottaa mukaan toimialallani tämä valiokunta, kyllä. Olenko valmis? Kyllä, minä olen yhtä mieltä myös tästä kohdasta kolme. No niin, nyt tämä on allekirjoitettu. Olkaa hyvä. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette olleet läsnä. Ei siitä, että odotitte, että minä täällä allekirjoitin tämän paperin, vaan kiitokset tästä keskustelusta ja kaikista kysymyksistä, joita on täällä esitetty. Kuten aikaisemmin sanoin, toivottavasti tämä tulee olemaan nyt normaali tapa toimia meidän välillämme, niin että voimme käydä syvällistä keskustelua kaikista asioista, jotka eritoten liittyvät politiikkaan, jota aina olen pitänyt erittäin tärkeänä eh, Euroopan unionin ja sisämarkkinoiden toiminnalle. <laughs> En voinut kuvitellakaan, että itse voisin olla vastuussa tästä aiheesta, mutta toistan sen, mitä tuossa alussa sanoin. Tämä ei ole mikään poliittinen tehtävä, joka liittyy johonkin erityiseen intressiin tai henkilökohtaiseen e, intoon, vaan komission, tehtävä, komission jäsenen tehtävä liittyy aina eurooppalaiseen vakaumukseen, vakaumukseen siitä, miten tärkeää on jatkaa Euroopan unionin integraatiota. Euroopan, joka juontaa juurensa monien maiden hyvin vaikeaan tilanteeseen aikoinaan. Ja Euroopan, joka on merkittävän panoksen antanut näiden vaikeiden olosuhteiden voittamiseksi. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että tämän, mitkä tänä päivänä ovat kaikista me huolestuttavimpia aiheita. Meillä täytyy olla aktiivinen Eurooppa ja eurooppalaisina meillä on edessämme valtaisia haasteita tulevina vuosina. Niin kuin minun tapauksessani Minun ei tarvinnut kuin osallistua viime kuukausien G20-kokouksiin eh, huomatakseni, minkälainen maailma nyt on meillä käsissämme nyt eh, tämän uuden vuosituhannen alussa. Me olemme viime vuosina keskustelleet eurooppalaisesta taloudesta täällä ja me tiedämme, miten tärkeä tehtävä meillä edessämme on niin komissiossa kuin täällä Euroopan parlamentissakin, joka nyt merkittävästi vahvistui, Lissabon, vahvistui Lissabonin sopimuksen kautta. Me myös neuvostossa, jolla aina ei ole sama Eurooppa-henkistä pontta tai kunnianhimoa kuin meillä instituutioilla, jotka ovat puhtaasti eurooppalaisia, mutta olen varma siitä, että yhteistyöstämme syntyy ei pelkästään sopimusten vahvistama Eurooppa, vaan myös käytännön vahvistama Eurooppa, jonka kansalaiset tunnustavat. Uh, thank you very Kiitoksia todella kovasti komission jäsen, kiitoksia valiokunnalle ja me jopa aivan aikataulun mukaan päätämme. Arviointitilaisuus on tänään kello 20 ASFPG 3 puolen tunnin kuluttua. Kahdeksalta, kahdeksalta olen minäkin jo väsynyt. No. no. You were so